keskustelumme kauppapolitiikasta muutama muotoseikka pois alta. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Vastalauseita ei varmastikaan ole, näin esityslista voidaan hyväksyä. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen viime kokouksista. Jos vastalauseita ei tule tämän kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjatkin katsotaan hyväksytyiksi. Sitten sitten puheenjohtaja ilmoitukset esityslistan kohta neljä. Koordinaattorit päättivät 10. lokakuuta tietyistä nimityksistä ja muista kysymyksistä. Nämä on teille tiedoksi toimitettu ja tämäkin koordinaattorien, nämä koordinaattorien päätökset voidaan vahvistaa, jos kokouksen loppuun mennessä ei tule vastalauseita. Ja tämä kokous lähetetään suoratoistona internetissä. Tervetuloa kaikki Tessalonikista Tallinnaan, Lyyneburgista Lissaboniin seuraamaan tätä kokousta. Ja muistattehan, että kokous simultaani tulkataan, joten pyydän puhumaan tämän huomioon ottaen. Ja nyt sitten saan toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen ja koko joukon asiantuntijoita. Äh, ja kolmatta kertaa valiokuntamme järjestää tämän kauppapolitiikan teemapäivänä. Ja nyt kyllä on hyvin tärkeää meidän pohtia tätä kauppaa kaikille strategia, joka on julkaistu lokakuussa 2015. Keskustelu, jota tänään käymme, keskittyy nyt lähinnä siihen, että mitä tämä uusi strategia antaa kansalaisille, miten kansalaiset hyötyvät ja luonnollisesti kauppa ympäristö on muuttunut kovasti viime vuosina ja tämäkin tulee ottaa huomioon. Kauppastrategian täytyy välillä joustaa uusissa haasteissa hyvinkin nopeasti. Ajattelin, että tämänkaltainen tällainen keskustelu tulisi todella käydä keskusteluna eikä pitkästyttävinä alustuksina esityksinä. Ja päätimmekin nyt tällä kertaa järjestää tämän keskustelun hiukan toisin kuin äh, kahdessa aiemmassa tilaisuudessamme. On todella mukavaa, että Alan Beatty Financial Timesista on äh, luvannut johtaa keskustelua tänään ja meillä on täällä kauppapolitiikan ja talouden asiantuntijoita, mutta todella siis Alan Betty moderoi tätä keskustelua. Uskon, että keskustelusta tulee hyvin eläväinen. Näin voidaan käydä keskustelua asiantuntijoiden ja parlamentin jäsenten välillä. Meillä on myös Brysselin vapaasta yliopistosta täällä opiskelijoita vieraanamme ja samoin Löövenin yliopistosta nuoria osallistumassa keskusteluun. Varmasti on hyvin hyödyllistä kuulla myös äh, parlamentin ulkopuolisia tahoja, joten tervetuloa opiskelijat näistä kahdesta yliopistosta. No niin, nyt sitten äh, voimme varmasti aloittaa ja ensimmäisenä puheenvuoro saa komissio ja sen Malmström. Good afternoon. Kiitoksia kovasti, hyvää iltapäivää. Kiitoksia, että kutsuitte minut kauppapolitiikkapäiville. Viime vuonna tähän aikaan, kun puhuimme kauppaa kaikille tavoitteista, niin me tosiaan puhuimme tavoitteista. Ja edelleenkin, kuten tuolloinkin, kaupan kasvot ovat koko ajan muuttuneet. Viime vuodet ovat olleet aika kiire- kiireisiä. Meillä on ollut kunnianhimoinen neuvottelu, neuvottelu rupeamaa Kanadan kanssa. Olemme neuvotelleet, olemme saaneet neuvottelut päätökseen Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa. Meillä on poliittinen sopimus Meksikon kanssa. Kesällä kävin Australiassa ja Uudessa Seelannissa, aloitin keskustelut tuolloin heidän kanssaan ja keskustelimme myös uuden Seelannin pääsystä euroviisuihin. Se ei ollut virallinen keskustelun aihe, mutta siinä edistyttiin. He olivat aika katkeria siitä, että Australia pääsee, mutta he eivät. Olemme myös aloittaneet keskustelut Chilen kanssa, Mercosurin, Indonesian, Tunisian kanssa ja keskustelemme investointisopimuksesta Kiinan kanssa. Joten tällaista neuvottelurintamalla olemme myös päivittäneet kaupan suojavälineitä Meillä on muun muassa tällainen ulkoinen investointivalvonta, joka liittyy public order yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Tässä kohtaa on päästy eteenpäin nopeasti ja toivottavasti Euroopan parlamentin avulla saamme kaiken valmiiksi joulun mennessä. Olemme tehneet kovasti työtä avoimuuden, avoimuuskysymyksien kanssa ja yritämme yritämme puhua kaupan hyödyistä, jotta saamme takaisin luottamuksen kauppaan. Me pidämme kiinni arvoistamme ja haluamme pitää kiinni niistä myös tiukoissa globaaleissa neuvotteluympyröissä. Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin haasteet ovat aivan erilaisia kuin aiemmin. Aiemmin piti lujittaa kauppapolitiikkaa kotona ja rakentaa yhteyksiä ulkomaille. Se on vieläkin tärkeää, mutta nyt täytyy myös varmistaa se, että nämä yhteydet toimivat meidän kannaltamme, jotta voimme varmistaa globaalin kaupan vakauden. Ja kaikkein ensinnäiseksi täytyy tietysti saada maksimimäärä irti näistä sopimuksista, kun täytäntöönpanovaihe alkaa. Täytäntöönpanohan on tärkeää. Neuvottelu ilman täytäntöönpanoa on ihan sama kuin rakentaisi teitä, mutta ei opettaisi ihmisiä ajamaan. Eli meidän täytyy maksimoida vaikutus ja raportissa puhutaan juuri tästä asiasta. Siinä kerrotaan, mitä olemme tehneet, miten kauppasopimukset toimivat, mitä voidaan parantaa. Tällä tavalla voimme tehdä parempia päätöksiä ja parempia, esittää parempia argumentteja ja tällä tavalla myös voimme parantaa näkyvyyttämme koska kyse ei ole ainoastaan talouskasvusta ja kaupan esteistä, vaan myös meidän arvoistamme. Haluamme langettaa valoa EUn standardeille, kun puhutaan elintarviketurvallisuudesta, työoikeuksista ja ympäristöstandardeista. Kaikki nämä aiheet liittyvät sopimuksiin. Siellä on sitovia klausuleja. Ja kyse ei ole ainoastaan siitä, että kauppa on talouden moottori, vaan sopimukset ovat myös arvojemme edistämisen keino. Ja tämä, <clears throat> nämä Raportit ovat osa meidän avoimuusagendaamme. Tänä päivänä olemme avoimiin kauppaneuvottelija maailmassa. Me julkaisemme neuvottelutekstejä, me otamme mukaan kansalaisyhteiskunnan ja tämä on tehnyt meistä avoimempia ja tehokkaampia. Ja täytäntöönpanoraportit ö, kertovat entistä enemmän siitä, mitä me teemme ja mitä meidän vielä täytyy tehdä. Raportti kattaa 32 sopimusta 62 kumppanin kanssa. Meillä on vanhoja sopimuksia, kuten Meksikon, Chilen ja Välimerenmaiden kanssa, mutta myös uusia, kuten vaikkapa Etelä-Korea ja Kanada. Kerto, raportissa kerrotaan äh, kaikenlaisista äh, sopimuksista, muun muassa äh, naapur, naapuruussopimuksista ja kehitys- ja kumppanuussopimuksista muun muassa AKT-maiden kanssa. Eli tässä tällainen pikakuva kaupastamme. Kerron teille muutamia tärkeimmistä löydöksistämme. Ja sen jälkeen korostan muutamia sellaisia aloja, joissa olemme, meitä on jäänyt jotain tekemättä, on porsanreikiä, miten niitä tulisi täyttää ja miten kaikki sopii tähän suurempaan EUn kaupan kuvaan. Tärkeimmät löydöksemme. Sanoisin, että kauppa kannattaa. Sopimukset ovat pönkittäneet kauppaa vuonna 2017 erityisesti vientiä. Meillä on myönteisiä trendejä. Etelä-Korean kanssa tehtävä kauppa on kasvanut 12 prosenttia, Kolumbian kanssa 11 ja Perun 12, koko Keski-Amerikan kanssa 7 prosenttia. Ja tällä tavalla se negatiivinen trendi, joka alkoi vuonna 2015, on nyt kääntynyt. Kanadan kanssa tekemämme sopimus on vielä nuori. Liike-elämän elämälle kestää vähän aikaa sopeutua, mutta olemme kuitenkin nähneet positiivisia trendejä. Kone ja mekaaniset sovellukset nousu 8 prosenttia, lääkkeet nousu 10 prosenttia, vienti on noussut ja kauppa kaiken kaikkiaan on noussut 7 prosenttia. Kanadan sopimus SEPA, SETA leikkaa 9 prosenttia tariffeista ja tällä tavalla pönkittää kauppaa, olipa kyse sitten tavaroista tai palveluista, liikenne, matkailu ja niin edespäin. Kaikki voivat kasvaa. Ja sitten kaupan esteet. Kauppasopimuksessa on puututtu myös kaupan esteistä. Meksiko on poistanut terveystuotteiden esteet ja Meksiko muun muassa on avannut markkinat rautaromulle, metalliromulle, muun muassa Kanadan sopimuksessa pikkuhiljaa eliminoimme 91 prosenttia maataloustariffeista. Me suojelemme ainoastaan kaikkein arkaluontoisimpia sektoreita. Eli kaikkein tärkein löydös, löydöksemme on se, että kauppasopimukset todellakin pitävät lupauksensa ää, maatalous ää, osalta Etelä-Korean kanssa te- tehdyn sopimuksen kanssa. Niin ikään ää, elintarvike- ja maataloustuotteiden vienti on kasvanut. Se on oikein hyvä asia liike-elämälle, se on hyvä asia kuluttajille. Me suojelemme maatalouttamme ja tuotteitamme ähm, alkuperämerkinnöin. Tällä tavalla haluamme varmistaa sen, että paikalliset erityistuotteet äh, saavat brändinsä suojatuiksi ja samalla äh, kuluttajat hyötyvät. Sopimukset antavat mahdollisuuksia maataloudessa. Tällä tavalla voidaan ylläpitää sekä korkeat ympäristö- että elintarvikestandardit. Ja nyt me työstämme täytäntöönpanoa. Meillä on 15 pisteen toimintasuunnitelma me olemme perustaneet kotimaisia neuvoantavia ryhmiä kaikki, lähes kaikkiin maihin ja kansalaisyhteiskunta on sekin mukana, koska kansalaisyhteiskunta ja asiantuntijat parhaiten ymmärtävät näitä vaikutuksia. Kolumbia, Ecuador ja Peru ovat yhä enenemässä määrin avoimia. Eli paljon on tehty, paljon on vielä tehtävää. Vuonna 2017 EUn vienti olisi voinut säästää kolme miljoonaa tariffeina. Eli meidän täytyy vielä <clears throat> eh, poistaa erilaisia esteitä, eli voimme vielä toimia paremmin. Me haluamme myös levittää globalisaation hyötyjä. PK-yritykset eh, kattavat 90 prosenttia eh, bisneksestä ja luovat 89 prosenttia kaikista töistä, joten meidän täytyy niitä auttaa myös pääsemään ulkomaisille markkinoille. Meidän täytyy parantaa markkinoille pääsyä tietokantaamme, EUn helpdeskiä täytyy parantaa ja meidän täytyy avata markkinat pienille toimijoille, koska suurit, suurilla yrityksillä on varaa kyllä tariffeihin ja ne pääsevät esteiden yli, mutta pienet eivät niinkään. Kanadan kanssa neuvotteluissa olemme kehittäneet vaiheittaisen oppaan siitä, miten yritykset voivat käyttää hyväkseen vapakauppasopimuksia. Se on ollut menestyksekäs. Haluamme sisällyttää sen tuleviinkin sopimuksiin, muun muassa Japanin kanssa. Me vahvistamme myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on uusi koordinaatioryhmä, joka käsittelee FTA-sopimuksia. Me jaamme tietoa ja asiantuntemusta ryhmä kokoontuu neljästi vuodessa. Siellä keskustellaan edistyksestä muun muassa työlainsäädännön edistymisessä, maatalous- ja elintarvikesäädösten parantamisessa ja niin edespäin. Ja uskon, että Euroopan parlamenttikin voi erilaisten parlamentaaristen delegaatioiden kautta edesauttaa näitä asioita. Ja ihan lopuksi sanon vielä, että tämä on, on oikein hyvä, että kahdenvälisesti tavoitetaan muita ja helpotetaan kauppaa. Mutta kaikkein tärkeintä on pitää kiinni monenvälisestä järjestelmästä VTOsta. Tulevina vuosina täällä kotipuolessa meidän täytyy keskittyä täytäntöönpanoon, mutta ulkomailla täytyy uudistaa VTOta. Pitää varmistaa se, että meillä on sellaiset globaalit maat, jotka toimivat ja joita kunnioitetaan. VTO on pönkittänyt globaalia kauppaa kymmeniä vuosia ja se, sen ansiosta taloudet ja markkinat ovat historiallisesti auenneet. Kun VTO Gattin jälkeen luotiin, niin maa ilma oli paljon aivan erilainen kuin nyt. Silloin oli 6 miljoonaa internetin käyttäjää, nyt on 20 miljardia. Venäjä, Vietnami, monet muut eivät edes ole VTOn jäseniä. Jotkut EU-kan jäsenet eivät tuolloin olleet sen enempää EUn jäseniä kuin VTOnkaan jäseniä. Tätä nykyään meillä on 163 jäsentä, 23 ähm, tarkkailijamaata. Äh, Tuolloin aikoinaan tilanteet olivat yhteneväisiä. Nyt meillä on paljon monimutkaisempi tilanne maailmankaupassa. Ja meillä on tietty visio EU:ssa. Ensinnäkin me haluamme pitää kiinni tästä VTOn vetoomustoimielimestä, koska jos sääntöjä ei voi valvoa, niin mitä järkeä niissä on. Meidän täytyy myös päivittää sääntökirjaa. Meillä on samat säännöt kuin vuonna 1995 paljonkaan ei ole muuttunut, eli tässä kohtaa täytyy tehdä työtä. Ja kolmanneksi meidän täytyy vahvistaa VTO-prosessia itsessään. Täytyy parantaa avoimuutta, täytyy asettaa sellaisia prosesseja, jotta jännitteitä voidaan ratkaista varhaisessa vaiheessa. Eli me teemme yhteistyötä eri maiden kanssa kautta maailman, jotta kaikki voisivat tehdä ehdotuksia VTOn sääntöjen uudistamiseksi niin, että VTOsta tulee tämän vuosituhannen organisaatio. Me elämme äh, aika monipolarisessa maassa. Äh, meillä on poliittisia muutoksia, kovaa retoriikkaa, uhkiakin, ympäristökatastrofeja, enna, enna, ennakoimattomuutta, epävakautta. On muutamia asioita, joita voimme tehdä valmistautuaksemme uhkiin. Me voimme tukea kotipuolessa talousvakautta. Äh, kauppasopimukset ovat yksi tällainen talouden moottori. Me voimme hyötyä kauppasopimuksista, voimme luoda työpaikkoja ja varoutta. Ja kun me täytäntöönpanemme kauppasopimusten kestävyys- ja kehityslukuja, niin teemme hyötyä koko yhteisölle. Ulkomailla meidän täytyy rakentaa kumppanuuksia, saada liittolaisia ja saada tukea VTOn uudistamiselle. Ja tässä kohtaa tietysti olemme riippuvaisia myös Euroopan parlamentista. Olemme iloisia siitä tuosta, jota olemme tähän saakka saaneet, ja tulemme olemaan siitä iloisia jatkossakin. Teidän tukenne on omiaan varmistamaan meidän maa, asemamme maailmassa kauppakumppanina tämän, tällä vuosituhannella. Kiitos. Thank you, Chairman. Thank you, Commissioner. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Alan Ambisi. Kirjoitan suurissa Financial Times-lehteen. Olen noin 15 vuotta toiminut tällä lailla suurimman osan aikaa. Olin käsitellyt hieman rauhanomaisempia, vähäisempiä asioita kuin tämänpäiväinen aihe. Kauan aikaa kauppapolitiikkaa pidettiin lähinnä Asian ei pystyttiin vastaamaan EUn sisäisiin paineisiin. Komission sen totesi, että luottamus täytyy voida palauttaa. Hyvin paljon sisäistä huolestuneisuutta on kauppasopimusten osalta ja sen osalta, miten kaikki mukansa ottavia nämä kauppasopimukset ovat. Nyt ikään kuin eletään kulta-aikaa, koska Trade for All, kaikkien kauppa, on, pyrkii, vas, pyrkii pistämään kampoihin Yhdysvaltoille ja Kiinalle ja estämään kansainvälisen kauppasodan mitä kaikkien kauppa tällä hetkellä tekee? Miten EUn kauppapolitiikka toimii tässä kontekstissa? Meillä on täällä paneelissa jäseniä. Aion esittää paneelin jäsenille muutamia kysymyksiä, on toivon vastauksia. Lisäksi on ottaa vastauksia yleisöltä. Joten vasemmalla istuu ensinnäkin Evita Schmick, joka on Stiftung Wissenschaft und Politik säätiön edustaja. Hän on puhunut ihmisoikeuksista ja kaupasta. Lisäksi Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön etukin edustaja, komissaari Malmström sekä Lohan Pachtels, joka on Cambridgein yliopistossa, sekä Luisa Santos, joka on Business Europein edustajana paikalla. Lisäksi meillä on ilosta kansainvälisestä työjärjestöstä Live Verboven paikalla. Tehtäväsetti on aivan helppo Kenties kaikki voisit vastaa seuraavan kysymykseen. Mitä eroja näette viimeisten kolmen vuoden aikana? Miten EUn kauppapolitiikka ja maailma ovat muuttuneet Trade for All-aloitteen myötä, kaikkien kauppa-aloitteen myötä? Mitä muutoksia te näette? Um, yeah, thanks a lot, um, for... Kiitos kutsusta. Vastauksena kysymykseenne. Tässä komission jäsen Malmström kyllä jo sanoikin paljon. Tutkin tiet tiettyjä erityisaloja kaupan ja kestävän kehityksen suhteen. Ja voin kyllä nähdä, että sosiaalinen ulottuvuus kauppapolitiikassa on vahvistunut. Samoin äh, myös joitain julkisuudessa näkyviä kampanjoita, kuten nämä äh, reilun kaupan kaupungit, äh, palkinto. Ylipäätään mm, kauppasopimuksissa on nyt tuo kestävän kehityksen ulottuvuus vahvasti mukana ihan äh, omana lukunaan. Ja nyt sitten äh, tietenkin olisi tärkeää sosiaali- asioita ja ympäristöasioita saada etenemään kumppanimaissamme. Ehkäpä keskustelussa myöhemmin äh, palaamme vielä tähän aiheeseen. Avoimuus on lisääntynyt, tietoa on esimerkiksi nettisivulla huomattavasti entistä enemmän. Tilanne oli suorastaan surkea aiemmin. Mutta edelleen äh, huono on se, että ihmiset eivät äh, tätä tietoa hae. Ja komission jäsen Malmström sanoi tuossa, että avoimuus on lisääntynyt. Äh, tavoitteena on ollut myös luottamuksen palauttaminen ja sanoisin, että tuo yhteys kyllä avoimuuden ja luottamuksen välillä on aika löyhä, joten kyllä Euroopan unionin täytyy luottamuksen palauttamiseksi tehdä vielä paljon muutakin varmaan palaatte tosiaan äh, siihen, mitä suuri yleisö ajattelee kauppapolitiikasta. En ehkä mene siihen nyt sen syvemmälti. Ähm, nyt mielestäni äh, kyllä äh, julkisuus on lisääntynyt esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan kanssa, yksityisenkin sektorin kanssa toki, mutta erityisesti kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyö on lisääntynyt, on asiantuntijaryhmäkin. En tiedä, kuinka paljon tämä nyt vielä sinänsä vaikuttaa kauppapolitiikkaan. Todennäköisesti on vielä pitkä tie kuljettavana välineistä. Katsoisin, että niidenkin suhteen on paljon parantamisen varaa. En tiedä, haluatteko, että menen välineisiin tässä vaiheessa. Kun ajatellaan nämä osallistumista ja avoimuutta, niin pitäisin ehkä tarpeellisena rehellisyyden lisäämistä sen suhteen, että mitä odotamme vapaakauppasopimuksilta, kun ajatellaan noita tavallisia vaikutusarvioita, niin kaikkihan vaik- kuulostaa aina hirveän myönteiseltä ja näitä myönteisiä vaikutuksia liioitellaan ihan siis siksikin, miten nämä laskelmat toteutetaan, mutta usein varmaankin parempi olisi puhua rehellisesti siitä, että mitä odotettavissa on. BKT tämä vaikuttaa ehkä aika vähäisessä määrin ja lisäksi pitäisin ehkä tarpeellisena aktiivisemmin tarkastella kaupan riskejä, koska kun on äh, kauppaa, voi tietenkin lisätä vientiä tätä kautta työpaikkoja, mutta vahvistaa myös kilpailua ja usein tämä kyllä sitten vaikuttaa kielteisesti myös äh, tietyille aloille ja heikentää niiden tilannetta ja asemaa. Eli mielestäni myös kaupan häviäjistä pitäisi puhua. Tämäkin saattaisi kyllä auttaa palauttamaan luottamuksen. Kun sanon, että kaupan häviäjät, niin tämä kuulostaa toki kovin kielteiseltä, mutta tarkoitan, että tulisi huolehtia siitä, että kun kauppaa vapautetaan, ei syntyisi näitä häviäjiä, aloja, taikka yrityksiä. Ja tämä on asia, jota EUnkin on vaikea ehkä käsitellä, koska äm, nämä asiat kuuluvat eivät komission tai EUn, vaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Vaikkapa koulutus tai verotusasiat, ähm, vaurauden jakautuminen, nämä kaikki liittyvät kuitenkin tuohon kauppapolitiikkaan ja, ja mielestäni luottamuksen palauttamiseksi äh, tästäkin pitäisi puhua ja komissio yksin tätä tietenkään voi hoitaa. Tämä on vaikeaa, koska välineet ja jäsenvaltiot ja komissio ehkä alkavat äh, vahvistaa yhteyksiään tässä, mutta se on mielestäni kyllä todellinen haaste. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon. Kun valmistaudun tähän kokoukseen, kaivoin arkistojani ja löysin puheen, jonka olin pitänyt täällä parlamentissa vuonna 2015, kun keskusteltiin kaikkien kauppa-aloitteista. Muistuin itse, itselleni siitä, mistä silloin sanottiin. Kaivan, kaivelen muistiani. Minun kuvani nykytilanteesta ei ole niin ruusuinen kuin edellisen puhujan mielikuva, koska voisin pitää oikeastaan saman puheen, jonka pidin tuolloin joitakin vuosia sitten jo, esittää samasta kritiikkiä kuin tuolloinkin. Kyllä jotakin parannuksia on tapahtunut, mutta samalla on menetetty jotakin loistavia tilaisuuksia saada aikaan parannuksia. Tilaisuuksia on heitetty hukkaan. Komission jäsen sanoi että kauppa ei merkitse pelkästään talouskasvua. Se pitää paikkansa. Uskon, että Euroopassa ja maailmassakin kauppa pidetään muunakin kuin talouskasvuna. Hän sanoi, että kysymyskin arvoista. Hän mainitsi jotakin arvoja mukaan luettuna työvoiman työläisten kohtelun, mutta kun hän puhui hyönyistä, hän puhui pelkästään yrityksistä. Työntekijät unohtuivat jonnekin työntekijöiden oikeuksien suojelu ja ympäristön suojelu katosivat yhtäkkiä hänen puheestaan. Ja kysymykseni kuuluu, kun me tarkastelemme kaikkien kauppastrategiaa, onko edelleenkin niin, että ympäristökysymykset ja työläisten oikeudet ovat julistusten tasolla tuossa strategiassa, vai otetaanko ne vakavasti, ryhdytäänkö vakavasti otettaviin toimiin, joilla pyritään parantamaan työntekijöiden oikeuksia ja työolosuhteita kauppasopimusten kautta. Kaupan ja kestävän kehityksen luvun tarkoitusperä on juuri tuo. Se me, mahdollisuus, joka hukattiin, oli se, että kestävän kehityksen lukua olisi voitu vahvistaa, tehdä näistä kestävän kehityksen luvuista vahvoja ja sellaisia, jotka voidaan pistää myöskin täytäntöön. Olen ollut Euroopan ammatissa yhtenäisjärjestössä kolmen vuoden ajan ja jatkuvasti kolmen vuoden ajan olemme keskustelleet komission kanssa siitä, pitäisikö näitä kestävän kehityksen lukuja voida pistää tehokkaasti täytäntöön vai ei. Me katsomme, että nämä luvut ja mekanismit, jotka siellä on mainittu, ovat erittäin heikolla pohjalla. Niitä joko ei oteta käyttöön näitä menetelmiä tai sitten niitä on riittävän vankkoja nyt pitäisi todellakin pistää täytäntöön se, mitä luulissa lukee. GSP Plus-järjestelmän osalta toteaa siinä, että on jotakin mekanismeja, jotka ovat sellaisia, joilla saadaan tulosta aikaan. Se on nähty käytännössä. Esimerkiksi Kambodžaa vastaan on ryhdytty GSP-tutkinta ja sen pohjalta sitten kumppanimaan vaaditaan ryhtymään toimenpiteisiin. miksi, miksi ei kauppasopimuksessa voisi olla sellaisia pykäliä, jotka voisivat olla vahvoja välineitä kauppapolitiikassa. Miksi voisi olla sellaisia mekanismeja, jotka vahvistaisivat ympäristösäännösten ja työntekijän oikeuksia koskevien säännösten täytäntöönpanoa? Miksi niitä välineitä käytetään? Joten voisin oikeastaan pitää tismalleen saman puheen kuin kolme vuotta sitten. Jotenkin sitä on muuttunut kolmen vuoden aikana mutta totesin, että asiasta puhutaan yleisesti ottaen paljon enemmän kestävän kehityksen luvuista, niistä kuitenkin pistetään täytäntöön, kuinka siviiliyhteiskunnan, kansalaisyhteiskunnan kanssa käytetään vuoropuhelua ja niin poispäin, mutta konkreettisia käytännön muutoksia en kyllä näe. En todellakaan näe todellisia muutoksia. Allekirjoitamme kyllä sopimuksen Vietnamin kanssa, mutta Onko Vietnamissa ammattiliittoja nyt, joiden kanssa voidaan puhua, yhdistymisvapaudesta ja kollektiivisesta työtä neuvotteluista? Ei ole, koska Vietnamissa ei edelläkään ole vapaita ammattiliittoja. Puhutaanko asiasta? En ole kuullut mitään puhetta. Tiedän, että silloin kun TPPstä keskusteltiin, Yhdysvallat oli hiljainen kumppani TPP-sopimuksessa. Silloin käytiin keskusteluita ja laadittiin sivusopimus, josta Yhdysvallat valitettavasti vetäytyi. Mutta puhutaanko näistä kysymyksistä? Kysynpä vain. En näe tällaista keskustelua. En näe tällaista keskustelua. Ehkä suljettujen ovien, aika, ovien takana keskustelua, mutta en minä ole kuullut mitään keskustelua. I don't see them working in the area, then it means that nobody else sees them. Jos minä en ole kuullut tästä keskustelua, niin tuskin kukaan muukaan. Joten vähintäänkin, mikäli asiasta puhutaan, niin täytyy tästä keskustelua tehdä näkyvää. Niin, että voidaan nähdä, että keskustelusta on myöskin tulosta. Toinen esimerkki, Etelä-Korea. Ainakin kolme eri kauppakomissaaria on saanut mieltä vetomuksen, että otettaisiin käyttöön hiikkomekanismi, joka sopimuksessa on mukana, mutta siitä huolimatta, että tähän ei ole vielä ryhdytty. Etelä-Koreaan liittyy edelleenkin työläisten oikeuksiin liittyviä huolia. Edelleenkin käymme kuitenkin kauppaa Etelä-Korean kanssa. Voisin jatkaa tätä luottelua loputtomiin. Kyllä me puhumme paljon enemmän kuin ennen. Heillä on enemmän rakenteita kansalaisyhteiskuntaa varten, että heidän kanssaan voin keskustella, mutta mennään hieman pidemmälle kuin puheet. Ja aloitetaan vihdoinkin konkreettisten asioiden tekeminen, jotka näkyvät käytännössä. No, sellainen tunne, että komission sen saattaa haluta vastata. No, minä en tiedä, kannattaako tästä täällä tästä asiasta riidellä ja argumentoida. Tätä keskustelua on käyty kolme vuotta, mutta kyllä minä, minusta vaikutusta on saatu aikaan. Sitä on vain vaikea mitata. Luottavatko ihmiset kauppapolitiikkaan enemmän kuin kaksi vuotta sitten, mutta en ole nähnyt mielenosoituksia ikkunan ulkopuolella. Kaksi ja puoli vuotta sitten niitä oli päivittäin. Joten nämä asiat vievät aikaa, ei luottamusta rakenneta parissa kuukaudessa. Me olemme systemaattisesti yrittäneet parantaa avoimuutta. Olemme halunneet tehdä ehdotuksemme kaikille saatavaksi. Meillä on esitteitä, informaatiota, konkreettisia esimerkkejä kaikissa jäsenvaltioissa siitä, kuinka tätä informaatiota, esitteitä voidaan jakaa. Me olemme me keskustelemme jatkuvasti kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me käymme dialogia kansalaisten kanssa kussakin maassa. Meillä on julkisia keskustelutilaisuuksia, keskusteluita kansallisten parlamenttien, alueellisten parlamenttien kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää dialogia tuhansia kertoja vuodessa. Meillä on neuvoantava ryhmä. Totta kai me saamme edistystä aikaan, mutta tämän luottamuksen rakentamiseen menee aikaa me anna, haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden olla mukana. Ja sitten työ, työvoimasta. Jo ennen kuin allekirjoitimme Kanadan kanssa sopimuksen, niin Kanada liittyi ilon yleissopimuksiin ja nopeuttivat tätä toimintaa. Totta kai me keskustelemme työasioista myös Vietnamin kanssa mutta meidän täytyy myös ymmärtää, mitkä ovat rajamme. Ei kauppasopimus voi tehdä maasta yhdessä yössä demokraattista. Me olemme sanoneet, että Vietnamin täytyy uudistaa työlainsäädäntöään. Uskon, että niin tekevät Kambodian mainitsitte itsekin. Sanoitte, että jonkinlaista liikehdintää siellä työmarkkina-alalla äh, on, saatu on jo tehty. Meillä on, me, me patistamme Koreaa ja Perua uudistamaan työlainsäädäntöään, joten kyllä sielläkin liikettä näkyy. Eli liikettä näkyy, mutta äh, tähän menee aikaa. <clears throat> Ja näis, nämä, nämä maat ovat usein kumppaneita, me keskustelemme niiden kanssa ja me näemme e, edistystä, mutta siihen menee aikaa. Mutta kuten sanottu, kauppapolitiikka ei voi olla ainoa väline hyvän aikaansaamiseksi maailmassa. Se on yksi keino ja täytyy olla realistinen sen suhteen, mitä kauppasopimuksella voi saada aikaan. On muitakin poliittisia välineitä. Meillä on erilaista kehitystä ja kehitysapua, kehitysapupolitiikkaa. Ne ovat rinnakkaisia prosesseja. Mutta kyllä me tämänkin vuoden aikana ihan lyhyessä ajassa olemme parantaneet tahtiamme ja olemme jo jonkin verran tuloksia nähneetkin. Jotkut ovat vielä matkalla – mutta kyllä tämä on meille erittäin tärkeä asia. Meillä on ympäristösopimuksia. Kaikissa sopimuksissa viitataan Pariisin sopimukseen. Meillä on varoivu, varovaisuusperiaate ja niin edespäin. Mutta tietysti muutkin maat täytyy sitten vakuuttaa toimimaan. Mutta kyllä tämä etenee, tämä tällainen progressiivinen eteenpäin katsova kauppapolitiikka, miksi sitä haluaa ikinä kutsuakin, niin leviää jatkuvasti muutkin maat sisällyttävät näitä asioita kauppasopimuksensa, joten tämä on nyt uusi trendi ja tullut jäädäkseen. Yeah, it's, it's the glass. Onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? En ole ihan varma. Toki muutoksia on aikaan saatu, vaikkapa avoimuudessa suurikin muutos, kun aloin puheenjohtajaksi, vain 23 Euroopan parlamentin jäseniä sai tutustua kaikkiin kauppaneuvotteluasiakirjoihin nyt kaikki 750. Eli onhan tässä paljon tapahtunut. Ja olemme myös sopineet, että EUn asiakirjat ovat netissä saatavilla. Eli kyllä toki avoimuus, läpinäkyvyys ovat vahvistuneet muistan myös, äh, kuinka aiemmin äh, tuo väli, välimiesmenettely tai äh, sovittelumenettely, jota pidettiin aika ongelmallisena, oli vielä ehdotuksessa. Nyt on sitten tuomioistuin, joka käsittelee kiistat ja kaikista luvuista neuvoteltaessa – olemme tiivistäneet yhteistyötä Ja kun ajatellaan äh, ihan maailmanlaajuista kauppaympäristöä, niin sehän on muuttunut äh, myös merkittävällä tavalla kolmisen vuotta sitten. En nyt sanoisi, että maailma oli tai kaikki oli järjestyksessä, mutta kyllä Yhdysvaltain äh, vaalien jälkeen tilanne on muuttunut ja keskittyminen reiluun sääntöpohjaiseen sopimuspohjaiseen kauppapolitiikkaan, joka takaa edulliset kuluttajahinnat, on nyt sitten tuonut uuden ulottuvuuden myös keskusteluihin. Ja sitten kolmas huomioni niin voimme luoda kauppapolitiikkaa ja tehdä kauppasopimuksia joskus odotukset, jotka kohdistuvat kauppasopimuksiin, ovat hyvin korkeita. Joskus halutaan ja toivotaan jopa ratkaistavan sellaisia ongelmia, joita kauppasopimusten kautta ei voi ratkaista, ja tämäkin täytyisi muistaa. Tarvittaisiin myös ehkä sitten johdonmukaisempaa linjaa, ottaen huomioon myös muut politiikan alat jäsenvaltioiden tasolla, mutta myös ihan Euroopan tasolla. Eli mm, minun mielestäni kyllä lasi on puoliksi täynnä. I mean, it's difficult to know how to... On vaikea tietää, kuinka mitataan parannuksia, edistystä, niin kuin edelliset puhujat ovat todenneet. On yhtä lailla vaikeaa tietää, että nämä muutokset hyödyttävät, koska kaupassa saattaa olla voittajia ja häviäjiä. Yes, sarjassa oli vanha vitsi, moi Byrokratia toimii parhaiten silloin, kun on kyse vaikeiden mietintöjen kirjoittamisesta asiakirjaa, mikäli kutsutaan nimellä Trade for All, kaikkien kauppa, on suorastaan mestarillinen ajatus, kuinka kauppa voi olla kaikkien kauppaa, koska kaupan liberalisoinnin seuraamukset ovat sellaisia, että ihmiset joutuvat ainakin väli, vähäksi aikaa pois töistä, menettää työpaikkansa joksikin aikaa. Tämä otsikko on järkevä vain ja ainoastaan, mikä sitä hieman muutettaisiin. Minun mielestäni Trade for All tarkoittaa Trade for All Europeans pikemminkin. Eli tämä on eurooppalaisten kauppaa, ei tämä ole kaikkien ihmisten kauppaa. Olen Australiasta, itse asun yhdistynsä kuningaskunnassa, olen vielä EUn, EUssa mukana. Minun näkökulmani on kenties hieman erilainen. Minä sanoisin, että, että kysyisin, mitä eroa kaikkien paketti on saanut aikaan viime vuosina. Miten se on myötä vaikuttanut, siis ei pelkästään yksin se, vaan muutkin seikat. Kuinka se on myötä vaikuttanut siihen, että keskustelua on käyty maailmassa siitä, kuinka suhtautua globalisaatioon seuraamuksi. Ei tämä ole uusi asia. ILO, kun luotiin 1919, sehän oli se on myöskin ollut osa tätä keskustelua. Kaikkien kauppastrategia on samantyyppinen kuin, kuten komissaari sanoi, kuin se lähestymistapa, jonka muut on, maat ovat omaksuneet. Eli se, mitä me me tekemään kauppasopimuksissa, ja tämä on tietystikin epäonnistunut VTOssa Yhdysvallat vuonna 1996 1998 1996 yritti saada, saa, saamaan saada aikaan sääntelyä muiden maiden kanssa, joiden kanssa käydään kauppaa, pyrki pakottamaan muut omaksumaan omat sääntelystandardinsa, mutta luopui tästä 1998. Ei ole ollut melkoisen merkittävässä asemassa, kun se on pyrkinyt luomaan oikeudellisen kehyksen tätä työtä varten. Se on oikeastaan aika hyvin onnistunut. Se aloitti pitkän aikavälin projektin ja sai sitten muut maat myöskin tulemaan mukaan kestävän kehityksen lukuihin ja muuhun vapakauppasopimuksessa otettiin näitä käyttöön. Nämä monessa tapauksessa liittyvät EUn omiin toiveisiin ja pyrkimyksiin luoda kansainvälisiä standardeja, mutta kyse ei pelkästään kansainvälisistä standardeista. Tämä on tapahtunut ikään kuin takaven kautta kauppasopimuksessa. Usein katsotaan pelkästään toteuttamiskelpoisia pakotteita tai säännöksiä. Näiden sopimusten kautta kuitenkin voitu viittata yritysten yhteiskuntavastuuseen esimerkiksi ja ekomerkintöihin ja reilun kaupan periaatteisiin. Lakimiehenä minulla ei epäilystäkään siitä, että mikäli nyt otan esiin uuden argument, vanhan argumentin ja se, sen, että tuotteet syrjitään sen mukaan, missä ne on tehty. Mikäli sopimuksessa sanotaan, että me kannustamme vapaaseen kauppaan, reiluun kauppaan, niin kun tulkitaan sen sisältöä, voidaan todeta, että yhdellä tavalla tuotettu tavara on erilainen kuin toinen tavara, joka on tuotettu eri tavalla, ja että nämä tavarat eivät olekaan sitten samankaltaisia, riittävän samankaltaisia, ja sitten toinen saa suojelua, toinen ei. Mikäli katsotaan kaikkien te säännöksiä näissä sopimuksissa, ja katsotaan, mitä me kaikki toimit käytännössä, niin tämä on hyvin monisärmäistä, monitahoista politiikkaa. Ja se on onnistunut melkoisen hyvin. Se on muuttanut sen tavan, jolla ihmiset suhtautuvat asioihin. Kaupan hyödyt koituvat myöskin niille, jotka eivät niin hyvin pärjää kaupassa, koska muutkin maat on pyr- pyritty saman mukaan noudattamaan samoja standardeja. Tämä on nostanut kilpailupaineita myöskin EUn suunnalla. En puhu tässä pidempään, koska minulla olisi kyllä paljon lisääkin sanottavaa, mutta aika on loppumassa vähin, loppumassa käsin. Vielä viimeinen huomio Kenties kaiken kauppastrategian tarkoituksena on tasapainottaa Brexit-sopimuksen mukaan tuomat vaikutukset kaikkien kauppaa strategian yksi ominaispiirre on se, että huolimatta ympäristövaatimuksista ja muista lausekkeista niin kauden jälkeen nämä ovat edelleenkin olemassa nämä asiat eron jälkeenkin, ainakin lähitulevaisuudessa. Tämä on ikään kuin tapa saada olemassa olevat säännökset lukittua pitkäksi aikaa, mutta samalla kaikkien kauppastrategian taustalla oleva ajattelu liittyy siihen, että viedään no- meidän normeja, joista on sovittu tietystikin – yhdessä viedään normeja ulkomaille. Vanha-aikainen tapa oli sanoa, että te voitte tehdä mitä te lystäätte, mutta sitten me pyrimme estämään teidän tuotteitanne tulemasta meidän markkinoillemme se, kun tulevat rajalle. Eli ongelma voidaan nitistää jo alkulähteillään ikään kuin. Tämä on kenties myönteinen merkki kaikkien kauppastrategian onnistumisesta, joka tarkoittaa sitä, että sen myötä on syntynyt ajattelutavassa muutos kaupan osalta. Minä aina joka kokouksessa otan aika ja katson, kauanko kestää ennen kuin mä antan sanan Brexit. Tässä meni 47,5 minuuttia ennen kuin kukaan sanoi sanan Brexit. Tämä oli suorastaan ennätys. Thank you. Well, I will... Kiitoksia. Minä en toista äh, niitä muutoksia, joista on puhuttu. Ehkäpä tärkein muutos ei välttämättä Trade for Allin vuoksi, vaan ympäristöasioiden vuoksi on se, että kaupasta on tullut ihan poliittisen agendan tärkeimpiä asioita. Ennen se oli vain tekninen kysymys. Nyt se on erittäin tärkeä kysymys. Onko tämä hyvä vai huono asia? No, se on hyvä asia siinä mielessä, että kaikki ovat nyt tietoisempia kaupasta. Kaikki keskustelevat kaupasta, jopa tavalliset kadun miehet ja naiset, jotka eivät muuten ole mukana kauppaneuvotteluissa tai eivät opiskele kauppaoikeutta lainsäädäntöä. Ja kaupan vaatimukset ovat yhä suuremmat. Siitä on tulossa poliittinen aihe nimittäin. Ja kaupasta on myös tullut tällainen, tavallaan tällainen kaupankäynnin väline. Eli kun puhutaan sanktioista, niin puhutaan sellaisesta asiasta, jolla on vaikutusta kauppaan. Yhä useammat ja useammat maat käyttävät kauppaa poliittisena välineenä. Meidän täytyykin kysyä itseltämme, että toimiiko tämä. Toki voin olla samaa mieltä Liinan kanssa siitä, toimiiko se samalla tavalla ammattiliitoille ja työntekijöille ja kansalaisille kuin yrityksille. No toimiiko se yrityksille? Kyllä. Se on toiminut siinä mielessä, että olemme tehneet useampia kauppasopimuksia ja niitä täytyy nyt alkaa toteuttaa, joten nyt paino on täytäntöönpanolla toteuttamisella, koska komissio on tosiaankin tehnyt oman työnsä, neuvotellut nyt meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että käytämme näitä sopimuksia. Ja siksi mielestäni tämä kauppaa kaikille Trade for All tulee muuttamaan sitä, että nyt täytyy keskittyä enemmän täytäntöön pane, panemiseen. Mutta meidän täytyy samalla myös varmistaa se, että kun me neuvottelemme säännöistä, esimerkiksi alkuperäsäännöistä, tai kun neuvottelemme siitä, siitä, miten yritys voi hyötyä esimerkiksi preferensseistä, niin me emme välttämättä ää, niin me emme välttämättä auta pk-yrityksiä. Eli laatu ja määrä eivät välttämättä ole sama asia. Jos määrää on enemmän, se ei lisää laatua. Nyt meidän täytyy parantaa käyttöasteita ja erityisesti sitä, miten pk-yritykset käyttävät hyväkseen sopimuksia. Ja sitten toinen asia, jota haluan korostaa, on se, ja tästä on puhuttu aiemminkin, se, että kauppa voi hyödyttää suoranaisesti, välittömästi, mutta sillä voi olla myös siihen voi liittyä monia miinuspuolia ja täytyy pitää huoli siitä, että ne edut ja hyödyt, joita tulee, jakautuvat tasapuolisesti. Ja tämä liittyy myös niihin ohjauspolitiikkoihin, joista puhutte. Me tarvitsemme kaupan ja muita politiikkoja. Haluamme tällaisen, tarvitsemme tällaisen yhdistelmän, koska kauppa yksin ei voi ratkaista alueongelmia, verotusongelmia, ei kauppapolitiikan tehtäväkään ole ratkaista näitä ongelmia. Jos me odotamme, että kauppapolitiikka ratkaisee ne, niin silloin me viilaamme itseämme linssiin ja kaikki pettyvät lopulta, koska silloin me emme saa niitä tuloksia, joita me haluaisimme. Eli meidän täytyy keskittyä siihen, mitä kauppa voi tehdä yhdessä muiden politiikkojen kanssa. Tämä on kaikkein tärkein asia. Mehän haluamme tietysti että kauppa niin sanotusti kannattaa, pitää sen minkä lupaa. Ja tietysti tämä Trade for All on muuttunut, se on sanottu tällä monta kertaa. Kun puhutaan vapaasta kaupasta ja reilusta kaupasta, niin monet muutokset ovat liittyneet kaupan käytäntöihin. Me emme puhu ainoastaan siitä, että avataan uusia markkinoita – vaan me puhumme siitä, millä tavalla me avaamme uusia markkinoita, enkä puhu tässä ainoastaan kestävyydestä. Onhan sekin tärkeää kaikkien mielestä myös yritysten, mutta yritämme äh, käyttää kauppaa myös, jotta voisimme oikaista tiettyjä anomalioita markkinoilla. Muistan, että muutama vuosi sitten kukaan ei kyseenalaistanut sitä, pitäisikö Kiinalle antaa markkinatalouden status. Nyt me näemme Kiinan aivan eri tavalla ja me näemme myös kaupan aivan eri tavalla. Eli koko tämä Trade for All-strategia ja muutokset ympäristössä, koska mehän näemme, että ympäristö ei ole reilu. Yritysten ilmapiiri ei ole reilu. Me emme kilpaile samalla, samalla tavalla Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolella pelikenttä ei ole tasainen, ja tähän asiaan täytyy kiinnittää huomiota enemmän jatkossa. Well, thank you. So I... Kiitos. Minä edustan kansainvälistä työjärjestöä ja kun täällä kysyttiin, mitä mikä on muuttunut sen jälkeen, kun EU on kolme vuotta sitten ottanut käyttöön kauppaa kaikille aloitteen, niin ILOn kannalta voin todeta, että se, että komissio on nyt korostanut, mutta paitsi komissio myös parlamentti ovat korostaneet EU-kaupassa työoikeutta ja työlainsäädäntöä, on kyllä hyvin tervetullut asia – kun ajatellaan ILOn ydintyöstandardeja, niin tämähän tietenkin palaa meidän perusmandaattiimme. Eli nämä määräykset liittyvät pakkotyöhön, lapsityöhön, syrjä, syrjimiseen, epätasa-arvoon sekä yhdistymisvapauteen ja työehtosopimuksiin. Kun ajatellaan näitä kaikkia määräyksiä, niin jo ihan maailmanlaajuisesti voidaan nähdä, että myös muut kauppakumppanit ovat vahvistaneet toimiaan vuodesta 2013 alkaen. Maailmanlaajuisesti kauppasopimuksissa on otettu huomioon työoikeustyölainsäädäntö ja juuri nämä kansainvälisen äh, työjärjestön konferenssin äh, sitoumukset. Kyse on siis 187 valtion äh, yhteistyöstä ja kansainväliset yhtenäiset toimintamahdollisuudet luodaan sitä kautta, että työmarkkinaosapuolet saavat osallistua tähän työhön. Äh, eihän nämä äh, täytäntöönpano aina ole toiminut yskähtelemättä. Meillä on ILO sekä myös kolmi, riippumattomia sekä myös kolmikanta pohjaisia äh, valvontatahoja, jotka tarkastelevat, miten näitä kansainvälisiä työalan standardeja kunnioitetaan. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että kauppakumppanit viitaten näihin työalan standardeihin käyttävät tätä ähm, käytännön äh, soveltamis- ja valvonta-arviota. Äh, ja näin tämän valvontajärjestelmämme kautta kun tilanne on ollut pahastikin jäissä, on ollut ehkä vaikea saada vipuvaikutusta muuten, mutta sitten tässä on kuitenkin onnistuttu yksi esimerkki, nimittäin Uzbekistan ja Euroopan parlamentti oli hyvin merkittävässä roolissa tässä tapauksessa, kun havaittiin ongelma liittyen puuvilla sadonkorjuuseen ja lapsityövoiman kausittaisen käyttöön. Ja 2015-2016 jälkeen ihan parissa vuodessa, kun on asia pidetty esillä eikä ole edistetty tätä puuvilla liitettä, joka on todella liitteenä sopimuksessa. Ja kun esimerkiksi Euroopan parlamentin jäsenet ovat vaatineet, että on täytyy seurata tilannetta, lähettää paikalle tarkastajia ja Uzbekistanin täytyy heidät ottaa vastaan, niin me pääsimme maahan aiemmin. Tämä oli mahdotonta. Ja ihan parissa vuodessa aikaan saatiin selkeää Mm, parannusta ja näin nyt sitten e- enää järjestelmällisesti lapsityövoimaa ei puuvilasadon korjussa käytetä. 2016 vielä Uzbekistan ajatellen laajemmalti Eurooppaa, Eurooppaa Keski-Aasia, niin Uzbekistan oli viimeinen maa, joka ratifioi nämä ILOn standardit. Joten kyllä tässä on edistytty. Ja ainahan tämä on pitkän aikavälin prosessi ja paljon muutakin tarvitaan, jotta aikaan saadaan todellisia tuloksia kumppanuuden kautta, jatkuvan vuoropuhelun ja tuen kautta. Ja tähän juuri ILO pyrkii. Kiitoksia. Kiitoksia. Pari minuutin kuluttua otamme kysymyksiä yleisen joukosta, mutta sitä ennen muutama jatkokysymys. Kenties voin kysyä komission puheenjohtajalta samaa kysymystä. Muutama kuukausi sitten EU ja Yhdysvallat Trumpin johdolla ottivat keskustelut, joiden toiveena oli välttyä lisätariffeilta EUn vientituotteiden kohdalla. Lange sanotaan suhtautuu varovasti tämän, tähän aikaan satun sopimuksena. Hän totesi, että sopimuksen tekeminen maan kanssa, joka ei allekirjoita Pariisin sopimusta, vaikuttaa vastoin EUn tarkoitusperiä. Kysymyksiin kuuluu, rauhan aikana, mikäli sopimukset toimivat hyvä niin, mutta mikäli tulee paineita kuten maailmanlaajuinen kauppasota, niin miten suuri vaara on, että nämä sopimukset lentävät sitten samalla romukoppaan? Well, the Paris Agreement is a sine qua non in our free trade agreement. No, Pariisin sopimus on tietysti aivan ehdoton ehto ö, kauppasopimuksissamme, ö, mutta USAn kanssa me teemme hyvin rajallisen sopimuksen, joka kattaa ainoastaan teollisuustuotteita jätteet. Se ei ole mikään kattava kauppasopimus, siihen emme pysty monestakaan syystä. Tällä hetkellä yritämme katsoa, löytyykö sellaista positiivista agendaa, josta voimme olla yhtä mieltä USA kanssa. Monista asioista olemme eri mieltä, mutta ehkä jotain positiivistakin löytyy. Ja se, mistä tänä, tätä nykyään keskustelemme, liittyy sääntelyyhteistyöhön, joka olisi hyväksi molempien teollisuudelle ja elinkeinoelämälle. Ja tietysti haluamme, että jännitteet eivät eskaloidu haluamme välttää myös jatkossa tariffit ja yritämme katsoa, josko jotain rakentavaa keskustelun aihetta löytyisi, mutta mitään tällaista kattavaa vapakauppasopimusta ei USA kanssa tule. En tiedä, saanko ainoallekaan tulevalle kauppasopimukselle mandaatteja ilman Pariisin sopimuksen huomioon ottamista, enkä sellaista haluakaan. Indeed, uh, nobody knows exactly. Eihän kukaan tarkasti tiedä, mikä on Yhdysvaltain seuraava seuraava siirto. Ja ehkäpä tässä nyt täytyy hiukan rauhoittua. Mutta en minä nyt usko, että mitä luotettavaa sopimusta tämän nykyhallinnon kanssa voidaan edes aikaan saada. Mielestäni ilmeistä on, että he haluavat siirtää tuotannon takaisin Yhdysvaltoihin, haluavat rikkoa arvoketjut ja pitää muut isot maailmanlaajuiset kumppanit mahdollisimman pieninä Kiinan ja tämä nyt ei kyllä ole mitenkään meidän etujemme mukaista, joten ainut mahdollisuus päättää tästä, ja meillähän on tämä hieno ttip e päätöslauselma varmaan muistatte sen, mutta ei mikään tämänkaltainen nyt enää ole kyllä esityslistalla. Ja tietenkin on parempi puhua kuin taistella, parempi neuvotella kuin käydä kauppasota. <clears throat> Kiitoksia. Yksi aihe, jota voitaisiin käsitellä, on asia, jonka kuulen useiden sanovan. Liian paljon odotuksia langetetaan kauppaneuvotteluiden harteille ja kauppasopimukset eivät tuosta tulosta, mitä toivotaan. Johtuuko tämä siitä, että yhdelläkään kauppasopimuksessa ei pystytä kaikkiin näihin tavoitteisiin vai onko kyse siitä, että nykyiset kauppasopimukset eivät ole riittäviä ja nyt pitäisi muuttaa? Kenties sinä voisit sanoa, että olet puhunut paljon sopimuksista ja kauppasopimuksista, jotka eivät ole ottaneet riittävästi huomioon ihmisoikeuskysymyksiä ja inhimillistä kehitystä. Luuletko, että tämän näiden sopimusten suhteen on liian paljon odotuksia vai päästäänkö tähän koskaan? Joo, thank you. Kiitoksia. Tietystikin on aina parantamisen varaa, kun on kyse kauppasopimuksista, mutta samaan aikaan emme voi odottaa liikoja. Kun tarkastellaan epäsopimuksen vaikutuksia Karibialla, se on ollut ohjelmassa jo kahdeksan vuotta tuo sopimus, paljonkaan ei ole nähtävissä käytännössä tuloksia, eikä tämän sopimuksen syytä. Sopimus on hyvä esimerkki sopimuksesta köyhän maan kanssa, koska se on täysin epäsymmetrinen. Siinä otetaan huomioon kehittyvän maan tilanne, syyn joustoa rakennettu sisään, mitä tulee eri, väri, eri värineisiin. Siinä todetaan myöskin, kuinka sijoittajien täytyy käyttäytyä, kun on kyse ympäristönormeista ja sosiaalista normeista, joten se asettaa jotakin velvoitteita myöskin sijoittajille. Kyse on sopimuksesta, jossa on hyvin paljon positiivista kielenkäyttöä, mutta loppujen lopuksi – Paljonkaan ei ole käytännössä tapahtunut. Tämä johtuu lähinnä siitä, että maan tilanne on hankala. Näin usein on kehitysmaissa. Maan kapasiteetti ei ole riittävä, jotta voitaisiin tarttua mahdollisuuteen ja lisätä vientiä kauppasopimuksen myötä. Tämän asian jonka suhteen voitaisiin tehdä työtä. Mitä tulee muihin välineisiin? Uskon, että parantamisen varaa on muuallakin. Kuten aiemmin totesin, Tarvitsemme edelleenkin sitä, että katsottaisiin sitä, kuinka häviille voitaisiin kompensoida tappiot. Tämä ei liity niinkään epäsopimuksiin talouskumppanussopimuksiin, mutta meillä on kyllä välineitä, joita voitaisiin ottaa käyttöön. Esimerkiksi ex tutkimukset, jotka liittyvät ympäristövaikutuksiin. Usein nämä eivät ole kovinkaan hyviä tutkimuksia, koska tutkimusten laadussa on parantamisen varaa. Hyvin paljon voitaisiin tehdä näiden kautta, mutta poliittista tahtoa ei välttämättä ole. Tämä pitäisi saada muuttumaan. Mikäli nämä välineet ovat hyviä, niin parlamentin, komission ja sen valtioiden täytyy keskustella, mikäli väline ei ole riittävän hyvä. Tämä on yksi tärkeä seikka. Toinen seikka, joka on mukana kaikkiin kauppastrategiassa, mutta joka ei ole kovinkaan suuressa roolissa, on se, kuinka vapakauppasopimusten toteutumista valvotaan. Kun sopimus on solmittu, täytyy katsoa, mitä käytännössä tapahtuu. Ei riitä, että katsotaan kuinka paljon vientiä ja tuontia on syntynyt. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka luottamuskysymys on muuttunut, kuinka syvällisempiä vaikutuksia voitaisiin arvioida, kuinka eri sektoreilla on tapahtunut muutoksia ja niin poispäin. Ajatuksena olisi, että valvonnan kautta saataisiin tuosta aikaan ja luotaisiin valvontamenetelmiä, mutta paljon tässä ei ole saatu vielä aikaan. Mitä tulee TSG-lukuihin. Hyvin paljon on kestävyyslukuihin kiinnitetty huomiota. Tuloksia on jonkin verran, mutta ei niin paljon, että ne paljon maailmaa järsyttäisivät. Jotenkin pitäisi pyrkiä arvioimaan sitä, mitä pyritään samana, saada saman aikaan ja niin kuinka paljon ponnisteluita satsataan. Nämä ovat ikään kuin matalalla, matalalla roikkuvia hedelmiä, jotka pitäisi voida poimia. Ex ante-ehdollisuus voitaisiin ottaa käyttöön. Voitaisiin vaatia, että kauppakumppani parantaa työlainsäädäntöön ja ratifioi ILOn tärkeimmät työnormit ennen kuin sopimus astuu voimaan. Amerikkalaiset tekevät näin, kanalaiset niin ikään. Niin kauan kun sopimus ei ole voimassa, on hyvin paljon poliittista tahtoa toisella puolella saada aikaan näitä uudistuksia. Joskus tämä liittyy kapasiteetin puutteeseen kumppanimaassa. EU voisi tukea näitä maita Aid for Trade-aloitteen kautta antamalla teknistä apua näille maille, jotka todenteolla haluavat parantaa lainsäädäntöään ja katsoa myöskin, miten lait pistetään täytäntöön. Tämän lisäksi toteaisin, että on vaikea päättää, pitäisikö kauppasopimuksia vahvistaa muillakin keinoin, koska mikäli halutaan niistä vahvempia, kun otetaan kestävyyttä koskevat luvut mukaan, niin niiden lukujen pitäisi olla paljon konkreettisempia. Kolumbian sopimusesimerkki oli mielenkiintoinen, koska EU vaatii, että Kolumbia ryhtyisi laatimaan yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa – ESE, e, siis EU vaati kestävyyttä koskevia kappaleita mukaan luettuna sen, että kansalaisyhteiskunnan kanssa tehdään yhteistyötä ja perustetaan kotimainen neuvonantaja asiantuntijaryhmä. Ja katsottiin myöskin, mitä Kolumbia pitäytyy pistää täytäntöön ennen kuin sopimus syntyy. Mutta mikäli vaaditaan kumppanimaalta sitä, että sen täytyy luoda enemmän työpaikkoja työtarkastelijat jotka parantaa lainsäädäntöä muuten, tai vaaditaan, että tehdään työtä instituutioiden kanssa silloin kun on kyse työvoiman käytöstä niin poispäin. Mikäli vaatimuksia esitetään, täytyy myös mennä katsomaan, onko niistä pidetty kiinni. Tämä on erittäin suuri ja vaativa tehtävä. Nyt täytyy päättää, halutaanko EUn ryhtyvän tällaiseen, koska tämä olisi aivan erityyppinen sopimus sitten, ja tämä edellyttäisi paljon muutakin kuin sitä, että paperilla esitään vaatimuksia, koska mikäli halutaan nähdä tuloksia, Täytyy tarkistaa, mikä tilanne on. Täytyy lähettää ihmisiä paikan päälle keskustelemaan hallituksen kanssa ja paljon monia muitakin ongelmia ja mutkia matkassa. Ei nyt mainitse niitä kaikkia, koska tämä menisi liian syvällisen keskustelun. Yksi sekä, mikä voitaisiin helposti tehdä silloin, kun on kyse ex ante ehdollisuudesta, olisi, että luotaisiin jonkinlainen valitusmekanismi, ainakin niiden maiden suunnalla, jotka te- tekevät yhteistyötä OECDn kanssa tai jopa ovat OECDn jäseniä. OECDn suuntaviivat, jotka liittyvät monikansallisiin yrityksiin, edellyttävät sitä, että perustetaan kansallinen kontakti, yhteyspiste, jonkinlainen me- valitusmekanismi sen suunnalle niin, että yhteiskunnan edustajat voivat mennä tekemään valituksia ja sen kanssa voit valita sanoa, että äh, jäsenvaltio tai joku muu ei kunnioita OECDn suuntaviivoja. Tämä on yksi väline, joka voisi toimia erinomaisella tavalla. Sitä olisi helppo peräänkuuluttaa. Sitten sanktioihin, seuraamuksiin, mitä tulee. Tämä liittyy tietystikin siihen, minkälaisia päätöksiä tehdään. Halutaanko ottaa sosiaali- ja ympäristönormit, tiukemmin mukaan kauppasopimuksiin. Minä en kovinkaan paljon pidä kaupan sanktioista, koska minä uskon, että ne vaikuttavat kielteisesti erityisestikin työvoimaan. Ja siksi ne eivät saa aikaan myönteisiä tuloksia. Mitä rahallisiin sanktioihin tulee, niitä voisin hyvinkin kuvitella toteutettavan. Kumppanimaa joutuisi maksamaan EUlle sanktioita tai seuraamuksia, mutta mikäli kumppanimaa ei johdonmukaisesti pidä kiinni työnormeista, jotka on mainittu ne sopimuksissa, niin silloin maa joutuisi maksamaan jonkin summan, joka sitten käytettäisiin työvoiman hyväksi ammattiyhdistysten kautta tai muiden instituutioiden kautta tuossa maassa. Ja vielä yksi viimeinen seikka, koska te kysyitte kestävyydestä ja ihmisoikeuksista – Uskon, että on erittäin tärkeää aina tarkastella näitä kysymyksiä laajemmassa kontekstissa, koska se, mitä kauppasopimuksessa saadaan aikaan, sen suhteen tulee jossakin kohtaa raja vastaan. Joskus kehitys menee pidemmälle kuin sopimukset veron veren kierron vuoksi. Esimerkiksi Afrikka menettää hyvin paljon rahaa, tuloja, kalastusalan tukiaiset niin ikään ovat haitallisia ja ympäristö- ilmastonmuutoskin vaikuttaa. Nämä kysymykset täytyy pitää myöskin mielessä. Nämä ovat usein merkitykseltään suurempia kuin kauppasopimukset. Luisa, I... Nyt äh, kääntyisin Luisan puolelle. Puolen. Kun kuulit näitä ajatuksia, jotka liittyvät ehdollisuudesta ja siitä, että yhä enemmän ehtoja ja lukuja pitäisi laittaa mukaan kauppasopimuksiin. Ja te itse mainitsitte, että kauppasopimuksilta odotan liikaa, niin katsotteko, että tässä nyt vaaka kallistuu liian paljon y- yhteen suuntaan sääntelyä ja standardeja ja normeja vaaditaan yhä enemmän ja näillä ei välttämättä saada sitten haluttua tulosta aikaa, vaan pikemminkin tehdä sopimuksista vaikeammin toteutettavia, täytäntöönpantavia. We, we... Kuten sanoin, me tarvitsemme määrää, mutta myös laatua. Mutta eihän se riitä, että vienti kasvaa. On tärkeää, että useammat yritykset hyötyvät näistä kauppasopimuksista. Ja se tapa, jolla kauppasopimuksista neuvotellaan tänä päivänä, eh, ja Selja tietää tämän, niin se on erittäin monimutkainen toi harjoite. Me emme neuvottele yksin, vaikka joskus haluaisimmekin. Me haluaisimme jonkinlaisen vapaakauppamallin, mutta toki kaikki haluaisimme, että vapaakauppasopimukset kattaisivat tietyn määrän aiheita. Kaikki eivät tietenkään kumppanimaissa suhtaudu asioihin samalla tavalla. Jotkut kumppanit, kuten OECD-kumppanit, ovat ehkä helpompia neuvottelukumppaneita. He ehkä hanakammin lisäävät näiden aiheiden lukumäärää, haluavat puuttua vaikkapa verotukseen ja kilpailuunkin. Mutta jos keskustellaan sellaisen maan kanssa, joka on vähemmän kehittynyt, esimerkiksi vaikka Intia, niin yksi syy siihen, että emme saa kauppasopimusta Intian kanssa tehtyä, on se, että Intia haluaa ihan ultrakevyen kestävyysluvun. Kysymys siis kuuluu, miten pitkälle voimme mennä, ja meidän täytyy tehdä ero niiden maiden kanssa, äh, siis niiden maiden kesken, joiden kanssa neuvottelemme. Ja meidän on myös varmistettava se, että te emme tee tästä harjoitteesta niin vaikeaa pk-yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, etteivät yritykset enää loppujen lopuksi voi käyttää näitä kauppasopimuksia. Tämä on oikein käytännöllinen harjoite, koska meillä on nyt koko joukko sopimuksia. Nyt täytyy osoittaa, että ne toimivat, että ne toimivat sekä yrityksille että työntekijöille. Eli täytäntöönpano on nyt avainasemassa. Jos on liian mutkikkaat säännöt, joita liike-elämä ei ymmärrä, niin, ja komissio tekee tärkeää työtä, mutta meidän myös täytyy tehdä tätä jäsenvaltiossa, niin meidän täytyy selittää, mitä näissä sopimuksissa sanotaan. Meillä on kokonainen pino sivuja. Miten ne selitetään yritykselle? Miten kerrotaan yritykselle, että ja sen täytyy rekisteröityä, jotta se saa vientiluvan. Täytyy noudattaa tätä ja tuota sääntöä, jos haluaa, että tuotteet ovat vientikelpoisia. Yritystenkin on aina vain vaikeampaa ja vaikeampaa ymmärtää kauppasopimuksia, jotta voivat hyötyä niistä. Joten yksi niistä haasteista, joka meillä on, ja olen myös tämän kestävyysluvun kanssa, kanssa yhtä mieltä, Ähm, meidän täytyy tehdä niistä tehokkaita, sellaisia, että yritykset pitävät niitä tehokkaina. Onko meillä sellainen järjestelmä, joka on tehokas, vai onko meillä sellainen järjestelmä, joka tuottaa vain paljon puhetta, mutta niin sanotusti vähän villoja? Eli meidän täytyy täällä äh, Euroopassa ymmärtää, että me olemme erilaisia kuin kolmannet maat. Monissa kumppanimassa ei ole vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Voimmeko me käyttää näitä sopimuksia luodaksemme vahvan kansalaisyhteiskunnan? Joskus me emme aina tiedä edes, äh, kenen kanssa neuvottelemme. Neuvottelemmeko me ammattiliittojen vai äh, bisneksen kanssa? Emmekä me voi ajatella, että no niin, nyt sopimus on tehty, kuukauden parin kuluttua aletaan nähdä tuloksia. Ei, tämä on jatkuva prosessi. Ja mitä muutkikkaampi prosessi ja sopimus on, sen vaativampi se on kaikille. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että emme ö, suolla massiivista määrää monimutkaisia sopimuksia, joista ei ole kellekään iloa. Kiitoksia. Me pyydettiin muistuttamaan jäseniä, että kysymysten täytyy olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Nyt kysymyksiä salin puolelta. Kiitoksia vaikka kauppapolitiikka onkin paremmalla tolalla kuin koskaan aiemmin. Meillä on enemmän vapakauppasopimuksia kuin koskaan aiemmin ja kattavia sopimuksia enemmän kuin kenelläkään muulla ja ne luovat työpaikkoja ja kasvua verrattuna niihin aikoihin, jolloin minäkin täällä aloitin. Ähm, mm, mutta te ette nyt ole täällä kyllä äh, kovinkaan iloisen äh, kuuloisia, ettekä äh, vielä juhli. Kun ajatellaan äh, tilannetta todelliseen pimeyteen ja synkkyyteen niin kuin aiemmin, niin eikö tässä nyt aika paljon ole tapahtunut? Ja kun ajatellaan sitten tietenkin Yhdysvaltojen toimia tällä hetkellä, niin meidän menestyksemme, niin kuin Japani esimerkiksi, olisiko sitä näin nopeasti saatu aikaan, jos Yhdysvallat ei olisi vetäytynyt TPP-sopimuksesta. Entäpä Meksiko-sopimuksemme? Olisivatko ne edes toteutuneet, jos Yhdysvallat ei olisi muuttunut ja ovatko meidän kauppasopimuksemme kyllin hyviä. Japani esimerkiksi ilman digitaalitaloutta, datasiirtoa, investointia. Saapa nähdä, mitä investointisopimuksessa tehdään ja voimmeko olla ihan varmoja vai voimmeko luottaa siihen, ettei Kanada virhettä toisteta jälleen. Ja sitten tuo kuuluisa spagettilautanen, teemmekö, teemmekö todella kaiken, mitä meidän tulisi tehdä ja käytämmekö ajan hyvin. Eli olemmeko me menestyneet, koska muut ovat epäonnistuneet ja olemmeko nyt todella tarttuneet asioihin saadaksemme aikaan parhaat mahdolliset kauppasopimukset, joita tarjolla on. Commissioner, would you like to say that? Onko komissio siellä jotain sydämellään? It is very hard to answer that question. Vaikea vastata tuohon kysymykseen tietenkin ihan rehellisesti sanottuna, niin kyllä minä uskon, että sillä on ollut vaikutusta, että presidentti Trump sanoi, että kauppa on pahaksi ja että kauppasadat ovat hyväksi ja että kauppaa äh, voi olla hyvä ainoastaan, jos se on hyvä minulle ja huonoa sinulle. Ja näin kyllä kaikki maailmanmaat reagoivat ja sanovat, että ei, ei, ei se kyllä nyt noin toimi. Eli Kyllä tällä on ollut myönteistä vaikutusta niihin sopimuksiin, jotka olivat jo pitkällä, kuten Japani ja Meksiko. Mm, ne olivat jo aika valmiit, mutta ehkäpä Yhdysvaltain toimet antoivat sitten vielä sen viimeisen sysäyksen. Eihän tästä varma voi olla. Ja TPP-maihin tämä on kyllä vaikuttanut hyvin myönteisesti. Yhdysvallat on kääntänyt niille selkänsä, joten ne ovat päättäneet toimia sitten keskenään. Hyvä niin. Ja ne meistä, jotka pidämme kauppaa hyvänä asiana, joka hyödyttää molempia osapuolia, ja tietenkin me nyt sitten olemme pyrkineet myös pelastamaan No, Olisiko näin ollut muuten? No nämä kaksi maata, Japani ja Meksiko, jotka mainitsit, äh, niiden suhteen olimme kyllä jo hyvin pitkällä. Ovatko nämä sopimukset kyllä hyviä? No todennäköisesti eivät, koska nyt nykyään asiat kehittyvät niin valtavalla vauhdilla ja näinhän on ollut senkin jälkeen joku kauppaa kaikille kolme vuotta sitten julkaistiin, että Äh, kunta, kun nämä sopimukset äh, on vihdoinkin saatu suunnilleen hiottua valmiiksi, niin sitten ne täytyy kääntää ja sitten ne menevät jäsenvaltioille ja sitten ne menevät Euroopan parlamenttiin ja aikaa kuluu ja aikaa kuluu ennen kuin ne sitten saadaan todella ratifioitua äh, ja se, mikä oli silloin neuvotteluvaiheessa todella edistyksellistä, ei välttämättä sitä enää olekaan. Tästä digitaalialla on hyvä esimerkki. Hankala juttu tietenkin, koska mm, tilanne on monimutkainen ja, ja pyrimmekin sitä yksinkertaistamaan. Ehkä ne eivät ole kyllä hyviä, mutta ihmisiä mekin vaan olemme. Ja ihan lyhyesti vielä kaikki se, mitä mainitsitte, eh, Rova Schmidt. Olen pitkälti samaa mieltä kanssanne, mutta kyse on myös ihan resursseista, voimavaroista. Meitä on muutama sata kauppapääosastolla. Ei ole mahdollista joka ikistä asiaa ja yksityiskohtaa kauppasopimuksissa seurata. Minä kirjasin ylös sen, mitä sanoitte, ja monistakin näistä asioista jo keskustelemme, mutta kyllä kyse on ihan myös voimavaroista. Kiitoksia. Okay. <clears throat> Let me take, I think I might take... Kiitoksia paljon. Nyt voimme kenties niputtaa jotakin kysymyksiä ja sitten kuulla vastauksia. Olkaa hyvä. Vielen Dank. Ich möchte mich an... Kiitoksia. Haluaisin esittää joitakin konkreettisia esimerkkejä. Ensimmäinen. Te sanoitte, että Uzbekistanissa tilanne on nyt hyvä, koska lapsityövoimasta on päässyt eroon. Päästy eroon tämä pitää paikkaansa, mutta pakkotyötä on edelleenkin. Se, mitä lapset aiemmin tekivät, tehdään nyt aikuisten pakkotyöllä. Ei tämä tarkoita sitä, että ihmiset, mikäli ihmiset tähän suostuu, sitten siitä tulee heille ikäviä seuraamuksia. Sitten toinen esimerkki Länsi-Saharasta. Euroopan yhteisön tuomioistuin määritteli selkeitä kriteereitä, jotka jäivät tähän huomioon ottamatta sopimuksessa. Esimerkkinä voin todeta, että Länsi-Saharasten pitäisi voida hyötyä sopimuksista. Yritykset, jotka toimivat siellä, ovat vain ja ainoastaan marokkolaisten käsissä, eivät länsisaaralaisten alussa. Länsisaaralaisilla ei ole mitään hyötyä tästä sopimuksesta. Pelkästään nämä miehet uudessa asukkaat siellä saa hyötyvät sopimuksesta. Länsi-Saharan kansalaiset ei kysytty asiasta. Heillä oli tuskin mahdollisuuksia saada tietoa asiasta. Sitten Tiibet. Tässä puhutaan vähän niin kuin pikkuasioista, kuten Tiibetistä. Mutta entä sitten Afrikka? Meidän maataloustuotteemme ovat pitkälti tuettuja. EUn komission suurien menoerä ovat maataloustukiaiset. Maataloustuotteiden vienti tuhoaa kanafarmeja Joissakin afrikkalaisissa maissa kymmenet tuhannet työpaikat ovat tämän vuoksi kadonneet eurooppalaisen viedin vuoksi. Kun eurooppalaista kanalita killihaa viedään sinne. Sama pätee myöskin maidon vientiin. Joissakin maissa oma tuotanto, oma maidon, maidon tuotanto on käytännössä loppunut kokonaan viennin vuoksi. Sitten tullivapaus se estää sitä, että oma teollisuus pääsisi kehittymään. Tämä tarkoittaa sitä, että näissä kohdin näen myöskin syyn joidenkin Afrikan maiden jatkuvaan loputtomaan köyhyyteen siinä tavassa, millä EU toimii. Okay, thank you very much. Um, miss... Kiitoksia. Edustaja Andrikin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. tässä parlamentissa, INTA-valiokunnassa, me haluamme saada aikeen, aikaan liberaalin globaalin kauppajärjestyksen mukaan luettuna kattavat vapaakauppasopimukset. Tänään puhumme riskeistä ja eduista ja haasteista. Haluaisin puhua niistä yhdestä. Se löytyy myös esityslistaltamme tänään, nimittäin ulkomaalaisten investointien seulominen. Kun siitä puhuttiin, tai siis kun sitä ehdotettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, Saksa, Ranska ja Italia lähettivät komissiolle kirjeen, jossa pyrittiin, pyydettiin yhteistä lähestymistapaa ulkoisiin investointeihin. Niin nyt Uusi hallitus on viitannut siihen, että se olisi valmis ottamaan vastaan kiinalaisia investointeja. Kuten me tiedämme, niin alle puolella EUn jäsenvaltiosta on tällainen seulontamekanismi Ranskan ja UK ja Saksan kaltaiset tiukentavat sitä, mutta Italia ovat avoimia ihan kaikenlaisille investoinneille kun EU-ssa sisämarkkinoilla ei vaihdeta tietoja jäsenvaltioiden kesken kolmansien maiden investoinneista, erityisesti kun puhutaan valtioomisteisista yhtiöistä tai infrastruktuuriinvestoinneista, niin minusta tämä ei ole normaalia. Kun valtion omistama yritys saa täyden kontrollin Portugalin sähköverkosta, tai Kiina omistaa tai kontrolloi suuren osan Euroopan satamista, mukaan luettuna Rotterdamin ja Antwerpenin ja muitakin satamiasta, paitsi muun muassa Pireuksen satama, niin emme me voi jättää tätä asiaa käsittelemättä. Joten kysymykseni, arvon komissaari, teille kuuluu, mikä on tilanne tällä hetkellä? Mikä on tilanne neuvostossa tällä hetkellä? Miten tämä seurantamekanismi etenee. Uskotteko, että saamme sopimuksen ennen parlamenttikauden päättymistä? Uh, and I have... Ja, wel. Kiitoksia, moderaattori. Ja sitten vielä luurit päähän kaikille. Minä tässä olen kuunnellut tätä keskustelua hyvin tarkkaavaisesti ja kiitän teitä kaikkia. Esimerkiksi Liina Kar puhui kyllä hyvin, hyvin kriittisesti. Sanoi, että hyvin paljon tässä on menetettyjä mahdollisuuksia ja Schmidt myös tämän vahvisti puolestaan ja samoin sitten ILOn edustaja. Komission jäsen Malmström sanoi ihan juuri äsken, että jos ei näitä sääntöjä voi pakottaa sovellettavaksi, niin sitten säännöllä ei ole mitään virkaa. No te puhuitte tässä tästä välimiesmenettelystä, mutta näin pitäisi olla kyllä myös ILOn standardien suhteen ja työmarkkinaosapuolten sopimusten suhteen. Meillä täytyisi kyllä me olla tiukkoja tiukkoja ehtoja ja niitä pitäisi sitten valvoa, niiden toteutumista tulisi valvoa. Näin ei kuitenkaan ole tällä hetkellä. Ajatellaan nyt vaikkapa ilmaston kohdistuvaa uhkaa. Meidän on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä ja pienissä pienissä äh, kokonaisuuksissa tämä on paljon mahdollisempaa kuin äh, sitten silloin, kun siirretään tavaraa ympäri maailmaa vapaakaupan nimissä. Eli kyllä tässä paljon olisi tältäkin osin tehtävää. Ja sitten vielä toteaisin, että tämä on siis nimeltään Trade for All, kauppaa kaikille tämä ohjelma, mutta eihän tämä eh, ole kauppaa kaikille. Tämä on kauppaa monikansallisille yrityksille, mutta eivät ne mitään työpaikkoja luo taikka kestävää taloutta, ei vaan PK-yritykset luovat. Ja meidän tulisi todella tukea PK-yrityksiämme. Kyllähän näin tietenkin osittain jo tehdäänkin. Mutta kun puhutaan vaan tästä vapaakaupasta, onko se todella paras strategia työntekijöiden, kuluttajien, kansalaisten, ihmisten, eläinten ja ympäristön kannalta? Minä tätä kyllä kyseenalaistan. Eli milloinka komission kauppapolitiikasta tulee kauppaa kaikille. Näin se ei vielä ole. Sitten vielä ihan lopuksi te puhuitte avoimuudesta Malmström ja toteaisin kyllä, että, että mitä tulee tähän tämänhetkiseen tilanteeseen monen, monen välisyydessä ja välimiesmenettelyssä tai näissä välitysmenettelyissä, niin kyllä mielestäni komissio olisi voinut tehdä huomattavasti enemmän. Kiitos paljon. Okay, and should take one final one from Ms. Reina. Me otetaan vielä yksi kysymys. Merci. Merci beaucoup. Um... Kiitoksia kovasti. Tässä keskustelussa, jota olemme käyneet, niin olen aika ällistynyt siitä, että me emme poliitikkona pysty kiireellisiin toimiin ilmastokriisin edessä – Kaikkea tietenkään ei voi säännellä, mutta jos me jo nyt kiinnittäisimme huomiota siihen, miten kauppa saattaa kiihdyttää myös tiettyjä toksisia mekanismeja, niin se olisi hyvä. Kauppa, jos kauppa on sääntelemätöntä, niin silloin sillä ei pystytä myöskään vaikuttamaan myönteisesti ilmastonmuutokseen. Täällä on paljon puhuttu agribisneksestä, maatalousbisneksestä ja intensiivisestä maataloudesta ja sen vaikutuksista ilmastoon. Se köyhdyttää maaperää, mutta edelleenkin me teemme kauppasopimuksia, joiden avulla käydään kauppaa intensiivisen maatalouden tuotteilla. Mm, Sama pätee myös monilla muilla aloilla. Jo, niillä on järkyttävä vaikutus muun muassa luonnon monimuotoisuuteen ja meri, merien eläviin. Viittaan esimerkiksi kalastussopimuksiin. Japanilla ei ole samankaltaisia muun muassa metsän suojelusääntöjä kuin meillä. Ja Japanissa, Japanin todellakin, se on varsinainen metsän samalla tavalla kuin on rahanpesukeskuksia, niin laittamaan metsä puutavaran pesukeskus. Äh, on myös otettava huomioon äh, työvoima. Usein tuotetaan siellä, missä työvoima on vähiten suojattua. Ja tätä logiikkaa vain jatketaan, joten äh, tämä, mistä puhun, ei liity liberalismiin tai protektionismiin, vaan siihen, että onko, ovatko vapaan kaupan välineet sellaisia, että ne toimivat muutoksen tekijänä vai vahvistavatko ne vain tämänhetkisiä iänikuisia käytänteitä? Komission sen osoitettiin lukuisia kysymyksiä, mutta ennen kuin annan puheenvuoron, niin totesin, että kun puhutaan täytäntöönpanosta, niin vaikuttaa joskus siltä, että maailmankaupassa puhutaan tänä päivänä enemmän täytäntöönpanosta ja kiistoratkaisusta kuin itse neuvotteluista. Miten katsotte voitavan pistämään, pistää täytäntöön olemassa olevia kauppasopimuksia ja uusia sopimuksia, joissa on lisälukuja? Mitä EUn kauppasopimuksen tulee olla täytön, täysin kaupallisten asioiden osalta helposti täytäntöön pantavia ympäristö- työvoimakysymyksissä, työläisten kohtelukysymyksissä, niitä on vaikeampi pistää täytäntöön. Ne ovat täytäntöön pantavissa yksipuolisesti kun on kyse ihmisoikeuksista, työllisten oikeuksista, ihmisoikeuslausekkeet, joita kutsutaan joskus toisellakin nimellä, poliittiset lausekkeet, niin mitä täytäntöpano muutenkin tulee? Ei pidä unohtaa, että sadoista vapakauppasopimuksista, jotka ovat olemassa. Niin osalta, kun tarkastan näitä juttuja, jotka kiistöjuttuja, jotka on nostettu vapakauppasopimusten osalta, niin toteaisin, että jotkut on varhaisimmat naftan tapaukset, mikä lähetetään ulkopuolelle, niitä on ollut vain kaksi. Tämä tarkoittaa sitä, etteivätkö nämä sopimukset merkitsisi mitään. Sanon tämän kaupallisten asioiden lakimiehenä erittäin raskain sydämin. Minun näkemykseni on, että meikä täytäntöönpano ja VTO hajoavat, tämä on tietenkin mahdollista, niin sitten vapaakauppasopimusten täytäntöönpano muuttuisi tärke- yhä tärkeämmäksi kaupan ja kestävyyttä koskevat kappaleet mukaan luettuna EUn kauppasopimuksissa. Sitten vastauksia viimeisimmälle kysymyksen esittäjälle ja joillekin aiemminkin puhujille. Toteaisin, että meidän täytyy tehdä ero asioiden välillä – Kauppasopimuksia voidaan käyttää hyväksi jonkinlaisena keppinä, jonka avulla lyödään muita maita, mikäli ne eivät noudata velvoitteita, jotka eivät välttämättä liity kauppaan ollenkaan. Eli sanktiot esimerkiksi ehdot, eksanteerot ja niin poispäin. Ja voidaan nähdä, että mitään yhteyttä asioiden välillä ei ole, koska keppiä käytetään sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka välttämättä ole samoja, joita tuotetaan sellaisella tavalla, joista ei pidä. Eli tämä on vanhan aikaista sanktioajattelua. Ja vastapuolella toisaalta on se, että pyrit, rajoitetaan markkinoita tuotteiden ja palveluiden osalta, mikäli ne on tuotettu tavalla, joista ei pidä. Tämä pyrkii vahvistamaan kestävän kehityksen kappaleen täytäntöönpanoa. Tässä kohden pyritään siihen, että kohdennetaan nämä säännönmukaiset äh, sanktiot äh, tällä tavalla. Järki peräisen ajattuna tämän takana on, että pyritään saamaan muut maat kunnioittamaan sosiaalisia normeja, jotka pitäisi pitää erillään kauppakysymyksistä, jotka puhuvat tämän asian puolesta jotkut vastaan, mutta ne ei pitäisi kyllä konseptin tasolla sekoittaa keskenään. Thank you very much. Um, I hope we have some time for this. Kiitos. Toivottavasti myös äh, opiskelijoilla on aika esittää kysymyksiä. Minä käyn täällä usein vieraana ja te esitätte aina samat kysymykset. Olisi kiva kuulla näiltä nuoriltakin sitten kysymyksiä. No mitä EPOihin tulee, niin nehän ovat asymmetrisiä. Emme me pyydä maita avautumaan samalla tavoin kuin me niille, vaan tässä on kyse todella kehityksestä niin, että me voimme auttaa näitä maita vahvistamaan talouttaan, monipuolistamaan talouttaan, tuomaan myös Euroopan unionin vahvistamaan elintarviketurvallisuutta, perustamaan elintarviketurvallisuusvirastoa ja, ja niin edelleen. Eli kaikki tämä on käynnissä ja erityisesti Afrikassa myös alueellinen integraatio tavoitteena se, että meidän epämme vahvistaisivat tai olisivat ikään kuin tällaisena äh, vahvistavana tekijänä Afrikan alueellistamiselle, johon Afrikka itse pyrkii. Eli tässä ei ole minkäännäköistä äh, ristiriitaa. Andri Kiene, Italia on allekirjoittanut mandaatin, jonka neuvosto sai. Tiedän, että heillä on jotain kysymyksiä. Me edelleen toivomme, että äh, heidät saadaan mukaan. Me olemme näissä neuvotteluissa hyvinkin pitkällä, mahdollisesti viimeinen kolmikanta neuvottelu huomenna, jos ei huomenna niin hyvin pian. Ja tavoitteena on tietenkin luoda jonkinnäköinen koordinointi ja tiedonjakomekanismi, mutta ihan lopullinen päätös voi, voi olla ja tulee olemaan vain jäsenvaltioissa. Komissio ei voi sanoa investoinneista yhtään mitään. Luonnollisesti toivotamme investoinnit tervetulleeksi, mutta jos kyse on vaikkapa kansallisesta turvallisuudesta missä tahansa maassa, vaikka nyt sitten yksi tai kaksi maata on juuri nostanut tämän ulottuvuuden esiin, niin kyllä tämä tietenkin koskee kaikkia jäsenvaltioita. Niin, sitten äh, seuraamukset. No, ei tätä nyt ole sillä tavoin kuin äh, äh, te ehkä tarkoitatte, koska on jäsenvaltioita, jotka eivät halua näitä sanktioita, emmekä ole ihan varmoja siitä, että nämä olisivat myöskään valideja siinä mielessä, että kukaan ei ole niitä koskaan soveltanut käytännössä, mutta jos halutaan hiukan poh- pehmeämpää täytäntöönpanoa ja otetaan huomioon näiden maiden tilanteet, niin toki me pyrimme tukemaan näitä maita niin ihmisoikeuksien, työoikeuksien, ympäristöalan äh, määräysten kuin muutenkin täytäntöönpanossa. Ja kyllä tämä toimii itse asiassa. Juuri olimme perussa äh, vierailulla ja siellä on äh, aikaan saatu uudistuksia, joita ei koskaan aiemmin ole yhteiskunnassa toteutettu. Sitten Kolumbia, samoin Georgia. Ei Georgialla ollut mikään näköisiä yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan, mutta nyt on. Minä sanoisin, että kyllä vapakauppasopimukset toimivat, tuovat työpaikkoja, vahvistavat taloutta. Kysykää vaikkapa Espanjalta ja Portugalilta. Nämä maat kyllä pääsivät talouskriisistä nopeammin kaupan ansiosta. Eihän se tietenkään mikään ihmelääke ole ja tietenkin meidän täytyy keskittyä niihin, jotka no eivät nyt jää ulkopuolelle, en haluaisi näin sanoa, mutta olen samaa mieltä kanssanne, mutta ongelma on myöskin se, että komissiolla on rajallinen määrä välineitä, mutta me olemme keskustelleet tästä täällä parlamentissa ja myös jäsenvaltioissa, eli ennen kuin syntyy seuraava talouskriisi, niin miten voitaisiin keskittyä juuri kykyihin ja inklusiivisuuteen ja niin edelleen huomattavasti paremmin kuin ennen. Ja tässäkin on kyse poliittisesta todellisuudesta. Eli tässä muutama ajatus, jotka halusin tässä nostaa esiin. Kiitos oikein paljon. Nyt todellakin kysyn opiskelijoilta, oletteko te valmistajat kysymyksiä, mutta toivon, että voit esittää kysymyksiä myökseen nopeasti, koska jäsenetkin ovat vielä puheenvuoroja. Charlotte Cavern. Olen Löyven yliopistosta opiskelen kansainvälistä liiketaloutta. Te puhuitte monenvälisestä järjestelmästä, VTOsta ja niistä kiistoista, jotka EU on jo nostanut Kiinaa vastaan teollisten tekijänoikeuksien loukkauksista. Kauppapolitiikassa arvot, kuten sääntöihin perustuneen perustuvan kansainvälisen järjestelmän kunnioittaminen on erittäin tärkeää, mitä teette, mikäli VTOn sääntöjä, jotka liittyvät kiistan ratkaisuun ja vetomuselimeen, ei voida käyttää niin, että voidaan varmistaa sääntöjen noudattaminen. Miten luottavainen EU on, että VTO pystyy käsittelemään tapauksia, joissa sääntöjä on kunnioitettu, kuten Kiinan tapauksessa? Question from Hello, uh, my name is Dimitris Svanu. and... Dimitris Svanu ja kollegani kanssa Euroopan, edustamme Institute for European Studies oppilaitosta. Tiedämme, että Rova Malmström komission jäsenenä on vaatinut sitä, että kauppa-asioissa saadaan esitystä aikainen toimikaudellaan ja nyt ollaan saamassa sopimusta aikaan Yhdysvaltain ja Euroopan välillä komission komissio johtaa tätä työtä. Oletteko nyt valmiissa puhumaan parlamentille tästä mahdollisuudesta, vaikka tämä käytös tarkoittaisikin sitä, että kauppasopimus Yhdysvaltain kanssa saattaa olla tulossa. Voisiko komis- parlamentti sitä tukea komissiota, mikäli komissio aikoo ryhtyä vastatoimiin Yhdysvaltain vastaan siksi, että Yhdysvaltoja nostaa otteisiin yhä enemmän tariffeja, jotka kohdistuvat eurooppalaisiin tuotteisiin? Vai pyrittekö pikemminkin rakentamaan suhteita näiden kahden maan välillä, siis Yhdysvaltain ja välillä? Suojelemmeko nyt itseämme protektionismilta vai populismilta, sen kun on kyse uusista kaupan esteistä? thank you <clears throat> for that, because time is... Kiitoksia. Aika on todellakin vain vähän. Kenties voimme yhdistää tähän samaan niippuun vielä jäsentenkin kysymyksiä. Olkaa hyvä. Uh, thank you and... Kiitos. Kiitos oikein paljon. Itse asiassa kun te laskitte niitä minuutteja, että montako menee ennen kuin Brexit Äh, nousee esiin. Ja 50 minuuttia meni, kuulkaa, ennen kuin Lucia Santos puhui PK-yrityksistä ja sitten uudelleen 74 minuuttia alkamisen jälkeen, mutta nämä olivat vain niin tällaisia PK-yritysten pikaisia äh, mainintoja, mutta hyvänen aika PK-yritykset äh, täytyy nostaa ja pitää esillä. Voivatko ne hyötyä vapaakauppasopimuksista? onko pk-yrityksillä tietoa, kun ajatellaan ihan vaikkapa kielimuuria, sekin on olemassa. Eli onko huolehdittu siitä, että vapakauppasopimustemme tehokkuus lisääntyy, kun PK-yrityksetkin niistä pääsevät hyötymään. 90 prosenttia ajasta olemme täällä nyt puhuneet standardiemme ja arvojemme viennistä pikemminkin, mutta eikö meidän kannattaisi nyt myös ihan puhua tuotteiden ja palvelujen viennistä, koska eikö kauppasopimuksissa tulisi kuitenkin olla tavaroiden ja palvelujen viennistä kyse. Ja jos tämä ei toimi yrityksillemme, pekoyrityksillemme ja muille, niin sittenhän tuloksia, joita tässä nyt odotetaan, niin ei kyllä tulla näkemään. No, tärkeitähän toki nämä sosiaaliset ja, ja ympäristövaikutuksetkin ovat, mutta eikös nyt tässä ennen kaikkea tulisi kuitenkin yritysten voida äh, viedä? Niin ja täällä puhuttiin luottamuksen palauttamisesta, aivan keskeinen asia, kyllä, kyllä. Ja ylipäätään tämä, että globalisaation hyödyt tulisi saada kansalaisten äh, nautittaviksi, paitsi kansalaisten myöskin äh, pk yritystä jos puhutaan vaikkapa äh, romanialaisesta PK-yrityksestä tai suomalaisesta tai ruotsalaisesta tai äh, portugalilaisesta, niin kyllä tässä erot ovat aikamoisia. Huomio vielä liittyen tähän kauppapolitiikkaan mielestäni tämä vaikuttaisi olevan kyllä todellinen myöskin työalan ajaja. Kiitoksia. Yes, thank you very much. Herra Hansen. Uh, commenting a little bit. Kiitoksia. <clears throat> Jos tässä nyt kommentoidaan sitä, mitä täällä on tänään kuultu, niin minäkin teen niin. Olen aivan samaa mieltä Rova Santosin kanssa siitä, että meidän täytyy edistää kauppaa, mutta ei voida lähteä siitä, että kauppapolitiikka voi ratkaista kaikki maailman muut ongelmat. Se oli hyvä huomio. Mutta meidän täytyy tietysti edistää arvojamme ulkopuolella. Esimerkiksi Japanin talouskumppanuus sopimuksen allekirjoittamisen alla – Japani vastusti tätä äh, G7 äh, seitsemässä keskusteltua äh, merten saastumiskysymystä. kysymystä. Nyt Japani on siis suostunut ottamaan tämän asian kauppasopimukseen, vaikka aiemmin vastusti sen käsittelyä. Ja laitoin muuten Facebookikin pienen kirjoituksen tästä asiasta, tästä kauppasopimusasiasta. Monet vastasivat siihen, että vain suuret yritykset loppujen lopuksi hyötyvät tällaista kauppasopimuksesta. No minä vastasin siihen, että niistä löytyy myös kohta, joka koskee pk-yrityksiä. Nekin hyötyvät. No joku sitten kysyy, että mikä on talouskasvu, jota tästä koituu, 0,8 prosenttia PKTstä vai mitä. Ja kyllä, kyllähän se näyttää vähäiseltä, mutta tässä me kuitenkin luomme taloudellista kasvua, luomme työpaikkoja ja kyllä tästä koituu yhteiskunnallista edistystä. Se on otettava huomioon. Ja minkälaisia kauppakumppaneita me sitten haluamme tavoitella? Y, täydellistä kauppakumppania ei ole olemassa – vaikka menisi johonkin toiseen EU-maahan, niin voitaisiin todeta, että kaikki eivät täysin kunnioita oikeusvaltion periaatteita, jotkut eivät joitain muita asioita, joten miten me löydämme täydellisen kauppakumppanin. Ja sitten <clears throat> vielä yksi kommentti avoimuudesta. Esittäisin sen opiskelijoille täällä, koska avoimuus on asia, joka on nyt lisääntynyt. Kaikista neuvotteluista saa tietoa jatkuvasti, mutta viime viikolla olin yhdessä kokouksessa meppien kanssa ja yksi meppi kysyi, on, ovatko asiakirjat saatavilla EUn Japanin sopimuksesta. No, ovat ne olleet saatavilla aika kuinka pitkään, mutta edes mepit eivät välttämättä tiedä, mistä niitä löytyy. Joten Tämä asia täytyy kyllä ratkaista jotenkin. Ja kysymykseni opiskelijoille, miten me voimme toimia niin, että te, koska teidänkin täytyy jotenkin edistää kauppasopimusten etuja, niin miten teidän mielestänne se onnistuu? And one final question from Mr. Chiguez Pinheiro. Mr. Pinheiro esittää vielä viimeisen kysymyksen. <laughs> Excuse me. A lot of things at the same time. Pyydän anteeksi, tässä on nyt monia asioita mitä saman aikaan. Kiitokset kaikille vieraillemme asiantuntijoille. Kyllä tämä on ollut täynnä sisältöä tämä keskustelu ja kannatti tulla sitä kyllä kuuntelemaan. Mielestäni tässä on kyllä edistytty hyvin paljon yhteisessä kauppapolitiikassa ja ajatellen kauppasopimuksia ylipäätään on laajennettu perspektiiviä hyvin paljon ja näin vahvistettu myös ihmisoikeuksien puolustamista ympäri maailmaa. Kaksi hienoa asiaa, nimittäin konfliktimineraalit ja sitten myöskin nämä asevientikieltomaihin, joissa on kuoleman rangaistus tai joissa kidutetaan. Mutta kyllä näistä hyvistä edistysaskeleista huolimatta on tässä vielä paljon tehtävää myös esimerkiksi juuri tuon täytäntöönpanon alalla. Kauppapolitiikka on tärkeä väline myös geostrategisesti ajateltuna, geopoliittisesti ajateltuna Euroopan unionilla ei voi olla uskottavuutta maailmanlaajuisella näyttämöllä, jos sillä ei ole taloudellista painoarvoa. Esimerkiksi viimeisten 15 vuoden aikana Kiina on ohittanut Euroopan unionin talousmahtina ja vaikka Yhdysvallat nyt edelleen onkin maailmanlaajuisesti merkittävin talousvalta, niin Mm, Euroopan unioni on tietenkin myös merkittävä toimija ja, ja nyt meidän täytyisi pyrkiä jälleen eteenpäin. Tämä Yhdysvaltojen äh, America First ei edes pidä paikkaansa, ei Amerikka ensin, vaan itse asiassa äh, America Only, äh, Amerikka vain yksin. Ja tällainen protektionistinen toiminta eh, eh, liittyen sitten vielä eh, veropolitiikkaan, verotuspolitiikkaan, jossa pyritään houkuttelemaan äh, amerikkalaisia yrityksiä takaisin Yhdysvaltoihin, niin tätä kautta pyritään ainoastaan äh, vahvistamaan maata. Ja Euroopan unionin kannalta mielestäni tarvittaisiin vähintäänkin äh, kokonaisvaltainen lähestymistapa geo strategisesti, geopoliittisesti voitaisiin käyttää esimerkiksi enemmän voimavaroja juuri kauppa- politiikan pääosastolla. Kyllähän silläkin on merkitystä ja e, ettei nyt ainakaan käy niin, että me emme saa mahdollisimman hyvää lopputulosta aikaan vain siksi, että meillä ei ole tarpeeksi voimavaroja, koska kyllähän voimavaroja nyt voidaan siirtää sinne, missä, missä niitä tarvitaan. Meidän tulee teollisuuspolitiikka, energiapolitiikka, infrastruktuuria, kuljetuspolitiikka integroida toinen toisiinsa koska meillä täytyy olla alue, joka on kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti ja strategisesti. Ja meidän täytyy unionin periaatteita ja arvoja puolustaa kuitenkin, koska ovathan ne hyvin arvostettuja myöskin Euroopan unionin ulkopuolella. Eikö totta? Kiitoksia. Suurin osa kysymyksistä oli osoitettu minulle. Ja sinä muistaakseni kysyit ensimmäisen kysymyksen siellä. No, sitähän ei koskaan voi olla varma siitä, mitä VTO lopulta päättää, mutta ennen kuin me viemme mitään ainuttakaan maata VTOhon, niin meillä täyt, meidän täytyy ensin tutkia tämä juttu lailliselta kantilta, niin että teemme oikein. VTOssa ongelma on se, että vetoomuus eli ne ö, saattaa kohta kuolla kupsahtaa. Eli vaikka me ensimmäisessä asteessa voittaisimme jutun, ö, tässä tapauksessa Kiinan, Kiinan vastaan, mutta mitä tahansa, niin sitten ehkä ei olekaan vetoomuslautakuntaa myöhemmin. Eli me haluamme kyllä sen pelastaa, haluamme jotenkin nyt mm, poistaa tämän USAn aiheuttaman blokin. Ongelma on se, että VTOssa ei ole moderneja sääntöjä. Monet niistä asioista, joista syytämme Kiinaa, ovat sellaisia, että uudet säännöt eivät edes kata niitä. Me tarvitsemme uusia sääntöjä, esimerkiksi uusia teknologioita silmällä pitäen, valtion tukia silmällä pitäen ja niin edespäin. Eli olisi hyvä, jos löytäisimme sellaisen tekstiehdotuksen, jonka muutkin voisivat allekirjoittaa. Ja tietysti Kiinankin tulisi kantaa suurempi vastuu, koska muussa tapauksessa VTS tulee vanhanaikainen, Tässä on jo. Joten tämän asian parissa teemme työtä. Sitten teidän kysymyksenne siellä, ja Lange varmasti haluaa vielä puuttua asiaan, mutta jos USA sälyttäisi tariffeja autoille ja auton osille, toivottavasti näin ei tapahdu, koska se olisi epäreilua ja perusteetonta, niin totta kai me ryhtyisimme toimiin. Toivottavasti näin ei tapahdu, koska silloin koko konflikti eskaloituu että se olisi täysin laitonta kuitenkaan, jos USA tällaisiin toimiin ryhtyisi. Ei voi sanoa, että meidän vientiautomme ovat USAlle turvallisuusriski. Tietysti me ryhdymme toimiin, noudatamme täysin VTOn käytänteitä. Ja komissio voi toimia ainoastaan, jos jäsenvaltiot ja parlamentti ovat yhtä mieltä. Sitten Winklerille pk yrityksestä olen samaa mieltä kanssanne, mainitsin tämän asian puheessani, mutta emme ole vielä kiinnittäneet tätä ehkä, tähän ehkä riittävästi huomiota. Meillä on aivan erityisiä lukuja, jotka koskevat tätä asiaa. Me yritämme perustaa kontaktipisteitä, jotka auttavat pk-yrityksiä eri maissa. Haluamme tehdä yhteistyötä Business Europein kanssa. Haluamme mm, perustaa käyttäjäystävällisiä verkkosivustoja mutta pk-yrityksiä on niin paljon, että on vaikea tavoittaa kaikki. Täytyy tehdä enemmän työtä jäsenvaltioiden liike-elämän kanssa, jotta tieto leviää niin, että ne, jotka haluavat tehdä bisnestä, liiketoimintaa ulkomailla, niin <clears throat> saavat rohkaisua ja tukea. Eli enemmän täytyy tehdä. Ja sitten vielä teidän kysymyksenne, tai ehkä se oli pikemminkin ehdotus. Ehkä tosiaan halutaan koherentimpi strategia, jossa otetaan huomioon ympäristö, energia, kauppa, kehitys. Eli la- tällainen kattavampi ää, lähestymistapa kumppanimaihin. Jotkut strate- strategiset kumppanit ovat sellaisia, että haluamme kattavamman strategiaa niin, että saadaan pidempiaikainen kumppanuus, joka ei liity ainoastaan kauppaan tai kehitykseen ja niin edespäin. Joo, jotkut ovat sellaisia, että eh, niiden täytyy vielä kehittyä. Eli paljon on vielä tehtävää. Perhaps in addition, yes, we support. Ehkäpä lisäyksenä vielä kyllä. Me tuemme toimia, joihin on ryhdytty terässä tulleja vastaan ja auto tulea vastaan ja sitten vielä tuo VTO ja markkinakehityksen seuraaminen. Ihan ilmeistä on, että meidän eurooppalaisten täytyy olla hyvin selväsanoisia Yhdysvaltain suhteen. Meidän kantamme on ehkä kuitenkin, tai tilanteemme on helpompi kuin Kanada tai Äh, Meksikolla. Äh, ja me sanomme, että Eurooppa yhtenäisenä. Se on meidän mottomme. Yeah, I just wanted to, to... Olisin vain sanoa erään seikan vastauksena siihen, mitä <clears throat> Malmström sanoi rajallisista resursseista silloin, kun on kyse valvonnasta. Me kaikki toimimme erittäin rajallisilla resursseilla. Joudumme kaikki penniä venyttämään, mutta olisi helppo tapa parantaa valvontaa ja täytäntöönpanoa. Antakaa sidosryhmille mekanismeja, jotta he voivat nostaa juttuja ja, ja vaatia tietoja. Tämä ottaisi ilman painetta tieltä pois sen sijaan, että sitten sidosryhmät voisivat tuoda juttuja myöskin teidän tietoisuuteenne ja sanktioista. Niistä on puhuttu jo kolme vuotta, mutta kukaan ei ole käyttänyt niitä. Ei voida sanoa, että ne tehokkaita vai eivät. Se kun TTIP vielä eli ja siitä keskusteltiin. Tapasimme työntekijöiden oikeuksista vastaavan neuvottelijan ja vertasimme Yhdysvaltain järjestelmää ja sanktioita, joita siellä oli, mikä työlainsäädäntö ei kunnioiteta. He sanoivat, että mikäli ei olisi sanktioita, niin kuka ottaisi toi säännöt vakavasti. Ei tämä tarkoita sitä, että välttämättä täytyy tarttua jotakin niskasta kiinni ja ryhtyä sanktioihin, mutta ainakin mikäli on olemassa jonkinlainen mekanismi, joka saa kumppanin ottamaan säännöt vakavammin, niin se on jo hyvä asia. Tämä oli hänen vastauksensa meille. Ihmiset ovat puhuneet siitä, onko lasi puoliksi täynnä tai tyhjä. Olen melkoisen kriittinen, mutta kuitenkin kauppakysymyksessä minunkin lasini on puoliksi täynnä. Kauppa ei selvästikään korjaa kaikkia ongelmia, mutta täytyy myöskin muistaa, että nyt on olemassa YK on kestävän kehityksen agenda 2030 mukaan kauppakumppaneilla, mukaan ne, jotka ovat vähemmän kehittyneitä tai enemmän kehittyneitä. Nämä tavoitteet on näillä kaikilla. Ja kun me neuvottelemme kauppasopimuksista, täytyy muistaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden ohella – Täytyy muistaa, että kauppa, jota me peräänkuulutamme, on kauppa, joka on oikeudenmukaista, sellaista, joka perustuu sääntöihin ja sille, että kunnioitetaan työntekijän oikeuksia, ihmisoikeuksia ja ympäristöoikeuksia. Olemme kauppaa, joka edistää näiden oikeuksien toteutumista sen sijaan, että se viittaa kintaalla näille oikeuksille. Um, actually, can I just um, ask a follow-up on that? Jatkokysymys kenties tähän. Tämä liittyy työntekijöiden oikeuksiin. Kenties Liivellä on tästä näkemys. Yhdysvallat on hiljattain mennyt paljon pidemmälle kuin ex ante edullisuuteen. Naftan kanssa kun keskusteltiin, puhuttiin siitä, että palkkoja ryhtäisiin mikrotasolla sääntelemään – jätä lisäarvoa. Saataisiin, mikä ihmiset tienasivat 16 dollaria tunnissa. Mikäli halutaan tuollakin sopimus, jossa on myöskin hampaita, ettei siellä ole mikään paperitiikeri, niin oletteko samaa mieltä, että ne voitaisiin tehdä? Miljoonan dollarin kysymys. Voi kun joku ymmärtäisi, mitä Yhdysvallat ehdottaa. Me olemme nimittäin puhuneet yhdysvaltalaisten kollegojemme kanssa siis Äh, Yliken kanssa siellä ja kysynyt, että voisitteko selittää meille, että mitä tämä vaatimus tarkoittaa, vaatimus siitä, että tietty prosenttiosuus tuotetusta täytyy äh, olla tuotettu sellaisen työntekijöiden työllä, joka tienaa vähintään ja näin paljon. Ja kukaan ei ole tätä meille onnistunut vielä selittämään. Ja kyllä modernissa maailmassamme, niin eihän nämä tavaroita tuotetaan enää yhdessä ainoassa tehtaassa, osia tulee ympäri maailman. Lasketaanko tämäkin, että koskeeko vaatimusta tai täyttyykö vaatimus, jos tietyt osat tuotetaan Yhdysvalloissa ja kokoonpano tapahtuu sitten vaikkapa Meksikossa. Me emme todellakaan tiedä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Well, maybe not. No, ehkä ei tästä, mutta juuri tästä esimerkistä, mutta ILOssa olemme nähneet, kun teemme työtä EUn kanssa, joilla sanktioita ei ole, ja Yhdysvaltain ja Kanadan, joilla on vapakauppasopimuksissaan työalan määräyksiin liittyviä sanktioita, niin me tarjoamme sitten teknistä tukea, olemme pitkällä aikavälillä antamassa tukea sillä kun puhutaan lainsäädäntöuudistuksista maissa, niin kyse on samalla myöskin työmarkkinaosapuolten kapasiteetin rakentamisesta. Useimmiten esimerkiksi pk-yritykset ovat ihan erilaisessa tilanteessa, kun ajatellaan tavoitteisiin pääsemistä. Eli ei ole niin, että järjestöllä olisi kantaa siihen, että ovatko sanktiot hyviä vai eivätkö. Me teemme työtä mm, sekä silloin, kun niitä on ja kun niitä ei ole. Mm, sitä korostaisin, että luottamuksen rakentaminen on tärkeää ja se, että pitkällä aikavälillä saadaan kunnollista työtä kaikille. Kyse on muustakin kuin kaupasta, myös teknisestä yhteistyöstä ja e, sosiaalisen syrjäytymisen e, ja epätasa-arvon torjunnasta. Kun täällä viitattiin on olemassa e, arviointijärjestelmä, monitorointijärjestelmä, siis joka on hampaaton Eli kyllä järjestelmän tulisi sitten myös purra. Eli maita ehkäpä syytellään jostakin, mutta kyllä samalla täytyy jatkaa vuoropuhelua, tehdä yhteistyötä. No niin, e, sanotaanko nyt niin, että meillä ei ole teräviä hampaita sinänsä, mutta kuitenkin kolmekantaan pohjautuen e, pitkällä aikavälillä tämä vuoropuhelun tie kyllä aivan varmasti on osoittautunut hyödylliseksi. Tämän verran halusin tässä paneelissa sanoa. in Washington. Peruskysymys. Jokin aika sitten Washingtonissa, kun demokraatit pääsivät senaattiin, niin eh, lehdissä alettiin kirjoittaa aika paljon kauppasopimuksista ja ilon yleissopimuksista. Ja aikamoinen kon- konsensus vallitsi siitä, että USA saattaisi olla vastuullinen monissa kysymyksissä. Missä määrin ilon peru- yleissopimukset sitovat niin kehittyneitä kuin kehittyviäkin maita? Eli kuten sanottu, USA uh, USA väitettiin, tai siellä ajateltiin, että USA oli itsekin ehkä rikkonut ilon sääntöjä. Kuinka yleistä tämä on rikkaassa maassa? Käykö useinkin niin, että rikkaat maat eivät halua allekirjoittaa yleissopimuksia, koska se saattaa tehdä hallaa heille? No mehän kaikki tiedämme, että kaikki maat eivät näitä ydin yleissopimuksia ole ratifioineet. Yhdysvallat on yksi niistä. Kanadallakin aikaa meni kaikkien ratifioimiseen. Joskus kyse voi olla ihan pienen pienestä asiasta lainsäädännössä ja ratifiointiprosessi voi myös olla hyvin monimutkainen. Kaikki täytyy ehkä vakuuttaa sitä ja ILO voi antaa teknistä tukea, mutta kyllä meidän täytyy olla sinänsä varovaisia, että jos maa haluaa, että muut kunnioittavat määräystä, jota itse ei kunnioita, niin se nyt ei kyllä luottamusta luo eikä ole vasta vuoroinen tilanne. ILOn tutkimuksessa, näin palaan kysymykseen, kun ajatellaan vähemmän kehittyneitä maita, jotka voisivat hyötyä kaupasta, ja sitten puhutaan meidän tutkimuksistamme, niin kyllä ne hyötyvät kaupasta ja näin, että siellä toisessakin päässä ollaan kanssa. kanssani samaa mieltä. Tämä on vahvistanut tuottavuutta ja johtanut siihen, että että yhä useammat niin miehet kuin naisetkin pääsevät työmarkkinoille. Erityisesti tämä on vahvistanut naisten asemaa työmarkkinoilla, mutta kyllä tätä tutkimusta tarvitaan entistä enemmän niin, että saadaan vielä lisää lisää lihaluiden ympärille. Well, just on the six... Niin. Tästä dollarisäännöstä en tiedä, miten sen pitäisi toimia, mutta USMCAn perusteella saa hyötyä ainoastaan, jos työntekijöille maksetaan vähintään 16 dollaria tunnissa. Tällä tavalla sitä voidaan viedä omia standardeja jos kuitenkin käy niin, että et, siis tämä on tällainen vanha kauppaoikeuden kysymys. Jos mennään liian pitkälle omien arvojen viemisessä ja halutaan edistää omia sosiaaliturvajärjestelmiä, niin se ei varmasti toimi. Eikä tässä kyse ole siitä, kuinka vaikeaa kilpailijoiden on noudattaa näitä sääntöjä, vaan miten kalliiksi se heille käy, että osuuko se sitten omaan nilkkaan. Ja emme me voi noin vain mennä Trumpille sanomaan, että näin teidän täytyy tehdä, jos haluatte tehdä Amerikasta taas hienon ja suuren. Kenties lisää tai jatkoa tähän kysymykseen. Kun olen matkustanut kehitysmaissa ja puhunut EUn viennistä, niin usein on valitettu terveys- ja kasvinsuojelusäännöistä, joita on kunnioittaa, mikäli on tuoda tavarat Eurooppaan. Malilaisen viljen kanssa, kun keskustelun, heillä oli yksi sana huulillaan, aflotoksin. Heidän vientinsä oli tuhoutunut, koska EUn normit olivat pähkinässä olevan aflotoksiinin vuoksi johtaneet siihen, että pähkinöitä ei voinut tuoda enää Eurooppaan. EUn kehityspoliittisten tavoitteiden ja kuluttajansuoja ja elintarvikenormi vaatimusten yhteydessä, kuinka voidaan tasapainottaa nämä tavoitteet. Olen kuullut, että sinulla on samanlaisia kokemuksia kehitysmaiden suunnalta, Liive. No, tavallaan kyllä, mutta tavallaan ei. Haluaisin sanoa jotakin, joka nivoutuu myöskin erittäin hyvin tähän normeja koskevaan keskusteluun. Voisi muistuttaa siitä, että kestävyys perustuu kolmelle pilarille. Kansainvälinen yhteisö vuonna 2015 keskusteli kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksytyksi tulemisen jälkeen siitä, ettei ole järkevää tarkastaa vain yhtä pilaria, koska koskaan ei päästä kestävän kehityksen, mikäli tuitetaan vain taloutta tai sosiaalisia kysymyksiä tai ympäristökysymyksiä. Näitä kaikkia kolmea täytyy tarkastella rintaa rinnan ja muodostaa johdonmukaista politiikkaa. On tärkeää muistaa, että koko järjestelmä toimii vain ainoastaan, mikä katsotaan samanaikaisesti kolmea pilaria. Tämä usein unohdetaan. Ja tästä syystä tänä päivänä ei voida sanoa, että kauppa liiaksi olisi raskautettuneilla ympäristö- ja sosiaalisilla kysymyksillä, koska näitä kaikkia kolme täytyy tarkastaa samanaikaisesti. Sosiaalinen puoli ei tarkoita sitä, että tuotetaan vain sosiaalista puolta vaan ja talouskysymyksiä ei tueta vain talouskysymyksiä, vaan aina tarkastetaan kaikkia kolmea ympäristö mukaan luettuna. Tietystikin monien kehittävien maiden on vaikea kunnioittaa meidän normejamme. Tämä on se syy, miksi kehitysyhteistyö puolella pyritään ponnistelemaan asian suhteen. Toisaalta Lieve van Boven juuri totesi, että kun työstetään näitä normeja yhdessä kehitysmaiden kanssa, tämä parantaa kehitysmaiden tilannetta. Hekin tarvitsevat ympäristön normeja ja heidänkin täytyy suojata omia kuluttajiaan. Joten mikäli ei pysty kunnioittamaan EU-normeja, kyse myöskin heidän oman yhteiskunnantansa kehityksen liittyvästä ongelmasta. Joskus äh, kehitysmaat esittäytyvät sen argumentin, joka äsken kuultiin, mutta usein vientikehitysmaihin törmään sellaisiin tilanteisiin, että he joutuvat kunnioittamaan meidän yksityisiä supermarkettien asettamia standardeja silloinkin, kun tavara toimitetaan EUn suuntaan, niin he tavaran tilaajat asettavat hyvin suuren määrän normeja. Olisi helpompaa, mikäli nämä maat pystyisivät luomaan omat tiukat normiinsa. Osittain normit on heille pakotettu ulkopuolelta käsiin, mutta olisi myös heidän omien etujensa mukaista kehittää normeja. Tämä olisi tärkeä osa-alue, jolla teollisuusmaat voisivat saada velvoitteen toimittaa laadukkaita infrastruktuurirakenteita näille maille. Mikäli 13 euroa per tunti asetetaan vaatimukseksi vapakauppasopimuksissa, niin mitä mieltä olette tästä? Usein tällaisia kommentteja esitettiin useinkaan ei ole tarpeellista eksplisiittisesti kauppasopimuksissa määritellä tätä puolta. EUn säännöksistä kun on kyse, Tietosuojasäännökset ovat erittäin raskaat joskus toteuttaa, Saatteko sitten muun maailman puolella. Mitä suhteutta tähän? Please, I don't... Kyllä. Tuskinpa me nyt kauppasopimuksiin tulemme kirjaamaan, että montako euroa tunnissa ainakaan ihan tässä lähitulevaisuudessa, mutta totta on, en ole käynyt Malissa, mutta monissa muissa Afrikan maissa olen kuullut tuon saman valituksen ja kyse on itse asiassa SPS-laista tai asetuksista, jotka liittyvät hyvin tiiviisti meidän eurooppalaiseen kuluttajan suojalainsäädäntöömme, emmekä sitä kyllä halua lähteä vaarantamaan. Se ei todellakaan lisäisi luottamusta kauppapolitiikkaamme. Mutta ihan niin kuin totesitte, niin me investoimme hyvin paljon auttaaksemme maita perustamaan omia elintarviketurvallisuusviranomaisia tai vastaavia, koska se helpottaa niiden kauppaa meidän kanssamme, mutta myös muiden maailmantahojen kanssa, koska näin saadaan ikään kuin tällainen laatuleima ja se helpottaa kaupankäyntiä. Euroopan unioni on suuri kaupankävijä ja me asetamme monia standardeja. Monet standardeistamme ovat kansainvälisiä standardeja huomattavasti enemmän kuin Yhdysvallat. Me käytämme kansainvälisiä standardeja ja tietenkin sitten myös lainsäädäntöä, vaikka tämä nyt esimerkiksi ei ollut tarkoituksena, että siitä tulisi, DDPRstä tulisi eh, kaupan väline, mutta näin nyt sitten eh, on ikään kuin automaattisesti ja monilla muilla mailla on sitten omat tietosuojamääräyksensä ja eh, halutaan huolehtia tietosuojasta, henkilötietojen suojasta ja viime aikaiset skandaalit ovat todellakin osoittaneet, kuinka tarpeellista tämä on. Japani esimerkiksi on tällä hetkellä omaa tietosuojalainsäädäntöä valmistelemassa ja monet muut maat myös. Joten jos ja kun kauppaan halutaan olevan niin kattava kuin mitä se on, niin se tulee kyllä vaikuttamaan koko joukkoon asetuksista, joita ei ole alun perin tehty suinkaan kauppa mielessä, mutta jotka siihen kuitenkin liittyvät. Ja ehkä tuo 16 euroa tällä hetkellä on raja, mutta en kyllä näe sen toteutuvan ihan heti. Niin, eh, tietojen saati on ollut asia myöskin komission puolella. Kaupan pääosastolla on pohdittu sitä, pitäisikö olla tietojen vir- tietovirrasta tarkempia sääntöjä. Kauppasopimuksessa Yhdysvallat on näin tehnyt. Sitten voitaisiin valita, minkälaista tietojen vaihto kunnioitetaan, mutta EUn vapakauppasopimuksissa datan liittyvät lauselmat ovat heikoimpia, joita vain on. Yhdysvaltain MCA-säännöstö, siihen verrattuna Euroopan säännöt ovat hyvin heikkoja. Olen ihan samaa mieltä, mutta toki äh, monet sidosryhmät, jotka toimivat monilla aloilla, toki myös heidän mielipiteillään on myös vaikutusta. Voinko kysyä vielä liike-elämän näkemystä asiaan? Koska yritykset eivät yleensä luontaisesti pidä sääntelystä, mutta monet yritykset sanoneet, että sitten kun kunnioitat EU-säännöksiä, niin suurilta osin kunnioittaa jo maailmanlaajuisia säännöksiä. Kun kotimarkkinoilla on tiukat säännökset, niin onko se tavallaan myöskin kilpailuetu? Kun yritykset jonkin aikaa ovat toimineet, ne havaitsevatkin, että nämä säännökset auttavat niitä, eivätkä ne sitten enää voimakkaasti loppaa säännöksiä vastaan kauppasopimuksissa. Onko tämä dynamiikka teidän mielestänne todellista? Within the European business we do. No, ei meillä sääntelyn purkamista ole. Meillä on paremman sääntelyn agenda ja näiden välillä on ero koska ei tässä ole kyse todellakaan vain määrästä, vaan laadusta. Ja sama pätee kauppasopimuksiin, sama mikä pätee asetuksiin, sääntelyyn, pätee myös kauppasopimuksiin. Täytyy pitää huoli siitä, että säännöt toimivat. Säännöt ovat tärkeitä edellyttäen, että ne täyttävät tehtävänsä – ja olen täysin samaa mieltä siitä, että me elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jossa meillä on korkeat normit, niin ympäristö, kuluttajan suoja ja muut normit. Eurooppalainen liike-elämä on sopeutunut näihin normeihin ja luo sitä teknologiaa, jonka avulla nämä ehdot ja säännöt voidaan täyttää. Jos puhutaan vaikkapa ilmastonmuutoksesta tai vaikka sen vaikutusten lieventämisestä, niin paljon paljon työtä täytyy tehdä ja nimenomaan liike-elämän ja teknologian täytyy kantaa kortensa kekoon. Mutta emme tietenkään halua, että sääntely estää innovaatioita. Se on yksi tärkeimmistä asioista. Tärkein kysymys, jonka aina esitämme, on se, onko säännöistä hyötyä kuluttajille ja kansalaisille vai estävätkö ne meidän valmiuksiamme innovoida ja kilpailla ulkopuolella, eikä ole kenenkään etujen mukaista kuluttajien eikä työntekijöiden, jos me sääntelyllä sen sijaan, että edistämme arvojamme ja edistämme liiketoimintavalmiuksiamme, estämme innovointia tietoalalla kun puhutaan tiedosta, datasta ja kauppasopimuksista, niin tietysti ihanne skenaario on vielä pitkän matkan päässä. Enkä tietenkään kyseenalaista yleistä tietosuoja-asetusta. Yksityisyys on tärkeää, mutta yhä enemmän ja enemmän käy niinkin, että kyberhyökkäykset meitä uhkaavat, mm, yritykset ja me muut. Me joudumme jatkuvasti vastaamaan tällaisiin uhkiin, kyberrikoksen uhkiin. Kyse ei ole ainoastaan tietosuojasta ja tietoturvasta ja yksityisyydestä, vaan meidän tulevaisuudestamme, siitä pystymmekö me jatkossa tulevaisuudessa olemaan innovatiivisia. Jos emme, niin olemme tuhon tuomitut. Could you state your name? Hello again. Uh, Hei taas. Kysymykseni komission jäsen Malmströmille liittyy kaupan puolustamisen välineiden uudistamiseen EUn viimeisten viiden vuoden aikana esimerkiksi polkumyynnin vastaista sääntelyä uudistanut kovasti ja kaupan puolustamisen välineitä. Monet maat ovat nyt syytelleet komissiota protektionismista, koska ei ole määritelty tässä ensimmäisessä asetuksessa näitä kauppaa häiritseviä tekijöitä ja haluaisinkin vastauksenne siihen, että ovatko nämä uusimmat polkumyynnin vastaiset määräykset EU:ssa VTO-sääntöjen mukaisia. Monet maat, kuten Kiina, ovat syyttäneet EUta siitä, että eivät ole. Esimerkiksi esimerk, Kiina etunenässä muut maat ovat reagoineet komission kertomuksen saatuan. I've heard uh, complaints from China, uh, but, but if there are... En tiedä, onko muitakin maita kuin Kiina. Mikäli on, en niistä tiedä. Me pyrimme saamaan selkeyttä siihen, mitä me teemme, ja myöskin avoimuutta, inklusiivisuutta, nopeampia menettelyitä. Jäsenvaltiot tätä hyvin voimakkaasti peräänkuuluttavat. Jäsenvaltiot yhteisrahansäättäjänä ovat vaatineet tätä. Kiina on tehnyt valituksia vienyt asian VTO, Täytyy katsoa, kuinka siellä käy. Kollegani kysyi samaa. VTOsta ei koskaan tiedä, mutta kun me laadimme lainsäädäntöä, ei pelkästään kaupallisissa kysymyksissä – vai muutenkin. Me painotamme todellakin sitä, että haluamme, että lainsäädäntömme kunnioittaa kansainvälisiä lakeja. Tämä on lähtökohtamme. Ja todellakin meidän sääntelymme vastaa kansainvälistä sääntelyä. Jotkut muut maat ovat vienet asian sitten VTO, Katsotaan, mitä siellä sitten jää käteen, mutta olemme melkoisen luottavaisin meidän asian suhteen. <clears throat> Um, Jatkokysymys, joka liittyy Kiinaan. Anteeksi, kuinka? Onko teillä jotain kysyttävää? Ai eikö? Tämä liittyy EUn kanssakäymiseen Kiinan kanssa. EU pyrkii toimimaan siltana Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Se pyrkii pitämään yllä suhteita kumpaankin. Nämä kaksi eivät tällä hetkellä puhu keskenään. Tämä on osa kolmenvälistä tavoitetta, jossa on Japani ja Yhdysvallat ja toisaalta kahdelliset suhteet Kiinan kanssa. Kuinka te voitte toimia tässä kultaisen keskitien kulkijana ja pyrkiä toimimaan välittäjänä. EU ei ole niinkään kiinnostunut kolmen kolmen välisistä keskusteluista, ei niin kiinnostunut kuin Japani. Kuinka nämä samanaikaiset suhteet saadaan hoidettua rinnakkain? Well, we don't want to be put into... No, emme tietenkään halua joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa täytyy valita joko Kiina tai USA. Me valitsemme monenvälisen järjestelmän ja haluamme keskustella kaikkien kanssa. Tietysti historiallisista ja poliittisista syistä meillä on, meillä on paljon enemmän yhteistä USA kuin Kiinan kanssa ja toki olemme USA kanssa yhtä mieltä joistain asioista, kun se kritisoi Kiinaa, mutta emme ole samaa mieltä USA käyttämistä metodeista. Mielestäni kaikki täytyy ratkaista monenvälisesti. Jos me voimme jotenkin myötävaikuttaa siihen, että nämä kaksi maata asettuisivat pöydän ääreen ja keskustelisivat, niin hyvä niin. No, ei se ole mitenkään helppoa, ei meillä ole mitään illuusioita. Tällä hetkellä nämä kaksi maata eivät keskustele, mutta se olisi paras. Parasta, jos he, ne, nämä kaksi maata istuisivat neuvottelupöydän ääreen ja keskustelisivat, mitä meihin tulee. Meillä on suhteita molempien kanssa eri alueilla, mutta tietysti jatkossakin haluamme ylläpitää näitä suhteita. Tietysti me viemme nämä maat VTOhon, jos, se, jos tilanne niin edellyttää, ja yritämme sitten VTOssa löytää yhteistä tietä eteenpäin niiden kanssa ja muidenkin kanssa. Eli ei meillä ole mitään sellaisia illuusioita, että tässä voitaisiin olla jokin välittäjä, välimies. Mutta jos voisimme saattaa nämä kaksi maata saman pöydän ääreen, niin se olisi fantastista, mutta eihän se huomenna vielä tapahdu. Um, we bring the proceedings of the panel to an end. Tällä loppukaneetilla pikkuhiljaa päättelemme paneelikeskustelun puheenjohtaja Langensaa vielä sanoo loppusanat. Kiitoksia. Ei lasi tosiaan ihan täynnä vielä ole, eikä täytykään tällä lainsäädäntökaudella jatkossakin parannusta tarvitaan. Ja yksi ajatus, joka täällä nousi tänään esiin, oli juuri tuo johdonmukaisuus ajatellen muita välineitä, joita yhteisöllä käytössään on. Eli ihmisoikeuksien ja liiketoiminnan yhdistäminen ja Pariisin ilmastosopimuksen kunnioittaminen ja ää, ylipäätään johdonmukaisuus ottaen huomioon kauppaa kaikille aloite ja kaikki muut politiikan alat. Joka tapauksessa tämä oli mukava kokemus, hyvä keskustelu, eikä vain pitkästyttäviä alustuksia ja esityksiä. Kiitän äh, molempien äh, yliopistojen opiskelijoita. Toivon, että tämä oli teillekin kiinnostavaa. Sitten haluan kiittää panelisteja, kaikkia teistä, erityisesti tietenkin äh, sitten moderaattoriamme ja komission jäsentä. Kiitoksia kaikki valiokunnan jäsenet tapaan huomenna jälleen kello yhdeksän. Toivotan teille kaikille äh, oikein hyvää illanjatkoa ja loppuvuotta. Kiitos.